otherwise we are at the beginning okay. running out of time. Yeah, so. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's just uh, five. Uh, dear colleagues, dear colleagues. hyvät kollegat, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, antakaa minun avata tämä kokous. Tervetuloa ennen kaikkea komissio jäsen ehdokas Rouva Gabriel, joka on ollut Euroopan parlamentin jäsen viimeiset kahdeksan vuotta, kuten erittäin hyvin tiedätte. 16. toukokuuta tänä vuonna komission puheenjohtaja Juncker ilmoitti meille Euroopan parlamenttiin kaikille siitä, että Maria Gabriel on nimetty komission jäsen ehdokkaaksi. Hän vastaisi digitaalisesta taloudesta ja yhteiskunnasta. Tämä salkku on sama kuin edellisellä komission jäsenellä ja kuten aikaisemminkin meillä on jaettu vastuu kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kulttuurivaliokunnan kanssa. Minulla on ilo ja kunnia edustaja Kammer Welt tuosta valiokunnasta kutsua tervetulleeksi. Me olemme kanssapuheenjohtajina ja haluaisin molempien valiokuntien jäseniä tervehtiä ja toivottaa tervetulleeksi. Molemmat ovat täällä yhdessä. Me tasapuolisesti järjestämme tämän kuulemisen molempien valiokuntien välillä. Tämä on hyvin tärkeää. Me tunnemme olemamme vastuussa koko komission jäsen ehdokkaan salkusta yhdessä IMKON, Jurin ja LIBE-valiokunnan edustajien kanssa. He ovat myöskin yhteyksissä tähän kuulemiseen. Paljon kiitoksia ja tervetuloa näillekin jäsenille kolmesta muusta valiokunnasta. Hyvin tärkeä huomio aluksi komission jäsen ehdokkaan hyväksymissääntöjen mukaisesti jokainen ehdokas kuullaan hänen alansa valiokunnan tai valiokuntien edessä. Tällä kertaa näitä on siis kaksi. Ja haluaisin ennen kuulemisen alkua muistuttaa, että komission jäsenehdokas on valmisteleviin kysymyksiin vastannut kirjallisesti. Ja hyvät kollegat, teillä on vastaukset. Hyvät naiset ja herrat, Olkaa hyvät ja lopettakaa juttelunne. Te olette saaneet siis komission jäsenehdokkaan vastaukset asiakirjoihinne. Edustaja Gabrielin missiokirjeen kanssa, hänen ansioluettelonsa ja hänen intressi-ilmoitustensa kanssa. Ja tämän lisäksi te olette myöskin saaneet Jurin ilmoituksen liittyen komission jäsenehdokkaan taloudellisiin intresseihin ja niiden tutkintaan. Te olette siis saaneet kaikki tiedot. Menettelyyn liittyen tämä on hyvin tärkeää. Komission jäsenehdokas pitää alkupuheenvuoro, joka kestää 15 minuuttia tämän jälkeen. Hänellä on 5 minuuttia aikaa kokouksen jälkeen tehdä yhteenveto. komission jäsenehdokkaan alkupuheenvuoron jälkeen meillä on 25 kysymykselle aikaa parlamentin jäseniltä kahdessa osassa. Nämä kysymykset siis jaetaan kahteen osaan. Keskustelu järjestetään niin kutsutun ping-pong-säännön mukaisesti. En tiedä, onko tämä nyt aivan oikea termi, mutta sellaiseksi sitä kutsutaan. Eli jokainen kysymys ja vastaus ovat kaksi minuuttia ja 25 kertaa 25 minuuttia. Jokaisen kohdan suhteen ottakaa tämä huomioon. Yksi minuutti kysymykselle, kaksi minuuttia vastaukselle. Ja tämän jälkeen on mahdollisuus kysymyksen esittämisellä parlamentin jäsenellä – esittää yksi seurantakysymys välittömästi ja saada siihen vastaus. Näihin on molempiin minuutti. Tämä on hyvin tärkeää. Minuutti kysymykselle, kaksi minuuttia vastaukselle tämän jälkeen. Jos jäsen näin päättää, kysyjä voi seurantakysymyksen minuutissa esittää ja siihen vastataan minuutissa. Komission jäsenehdokas vastaa minuutissa. Sallika minun sanoa meidän molempien puheenjohtajien puolesta, että me olemme hyvin tiukkoja aikarajoissa kysymysten ja vastausten suhteen, sillä kolmessa tunnissa meidän pitäisi tästä selvitä. Ja puheaika, järjestys perustuu mahdollisimman paljon siihen järjestykseen, jota käytämme täysistunnossa – Tulkkaus on saatavilla 22 kielellä. Voitte käyttää omaa kieltänne, omaa äidinkieltänne. Ja teidän pitäisi olla tietoisia siitä, että kaikki, minkä sanotte, täytyy tulkata. Ja tästä syystä teidän ei pitäisi puhua liian nopeasti. Tämä kuuleminen välitetään Streamlinein välityksellä parlamentin verkkosivuilla ja kansalaisten on mahdollista samaan aikaan videota tästä kuulemisesta seurata. Nyt edustaja Kämmerveltä voisitte sanoa ehkä sanan sen omasta puolestani, olkaa hyvä. Kiitos oikein sydämellisesti, Farain herra Busek, myös siitä, että niin selkeästi muistutitte vielä tämän kuulemistilaisuuden järjestelyistä. Kulttuuri- ja koulutusasioista vastaavan valiokunnan nimissä haluaisin komission jäsen Gabri- ehdokas Gabrielin toivottaa tervetulleeksi. Me olemme vastuussa audiovisuaalisesta politiikasta, kulttuuri- ja koulutuskysymyksestä tietoyhteiskunnassamme, ja valiokunta on myös vastuussa median monimuotoisuudesta, kulttuurin monimuotoisuudesta. Ja se on erityisen tärkeä erityisesti ajatellen audiovisuaalista alaa ja luovaa alaa. Digitaalinen kausi tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta samalla kohtaamme suuria haasteita. Komission jäsen ehdokkaana varainedustajana äh, Gabriel ymmärtänette, että hyvin tarkkaan seuraamme kehitystä, jotta löydämme oikean tasapainon taloudellisten, teknisten, kaupallisten vaatimusten ja toisaalta monimuotoisuuden, kulttuurin ja luovuuden monimuotoisuuden edistäminen, niin että kaikki voivat nauttia näistä kulttuurituotteista. Haluaisin kiittää teitä kirjallisista vastauksista näihin kysymyksiin, joita esitimme ennalta. Hienoa, että voimme nyt kolmen tunnin ajan keskustella kanssanne, kuulla kantojenne näistä politiikan aloista. Kiitos oikein paljon. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että kaikkien tällä läsnä olevien valiokuntien jäsenten kysymykset löytävät vastauksensa. Toivon, että keskustelu sujuu hyvin. Kiitos oikein paljon. Palautan puheenjohtajalle puheenvuoron. Paljon kiitoksia. Minä johdan ensimmäisen kuulemisosan, mutta Tämä edustaa siis noin 50 prosenttia ja tämän jälkeen äh, puheenjohtaja Kämövert, kansanpuheenjohtaja, johtaa seuraavan jakson kysymyksiä ja vastauksia. Paljon kiitoksia myöskin siitä, että kultvaliokunnan kantaa selvään sitten nyt voisin sanoa itre puolesta muutaman seikan informaatioyhteiskuntaa ja Euroopan laajuisten verkkojen laatiminen ja hallinnointi ovat meidän vastuualaamme. Aloittakaa päivän aluksi, kuten sanoin, haluaisin komission jäsenehdokkaalle antaa puheenvuoron. Hän voi käyttää 15 minuuttia alkupuheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Благодаря, господин председател Бузек. Благодаря, госпожо председател. Kiitos puheenjohtaja Busek. Kiitos arvoisa puheenjohtaja Kamerevert. Arvoisat sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtaja, arvoisa juridisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja ja myös ähm, sisäasiain valiokunnan puheenjohtaja, arvoisat koordinaattorit, arvoisat äh, ITRE, KULT ja IMKO, JURI ja LIBE-valiokuntien jäsenet, hyvät kollegat. Minulle on kunnia puhua teille nyt komission jäsenehdokkaana digitaalitaloudesta ja digitaaliyhteiskunnasta. Toivon mukaan tänään voimme käydä rakentavaa keskustelua siitä, kuinka vielä voisimme viedä eteenpäin äh, digitaalista yhtenäismarkkinaa yhdessä, jotta todella päästäisiin osallistavaan äh, yhtenäiseen Eurooppaan, jolla olisi yhteiset kannustimet ja myöskin yhteiset tavoitteet. Minä uskon, että jotta me pystymme myöskin tuomaan lisää uusia ajatuksia, jotka edelleen myötävaikuttavat siihen, että pääsemme niihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka kunnissa on asettanut, jotta todella digitaaliteollisuudesta ja teknologiasta voitaisiin Euroopan edun nimissä saada kaikki hyvä irti. Ensiksi haluan ilmaista kiitollisuuteni. Haluan kiittää Bulgarian hallitusta siitä, että he luottavat minuun. Se on syy siihen, miksi olen täällä tänään. Haluan kiittää myöskin teitä, Euroopan parlamentin jäseniä, siitä, että olette tukeneet minua viime vuosien aikana. Kiitos teidän, olen täällä tänään ja olen täällä edessänne nyt, jotta vastaisin siihen luottamukseen, jota olette minun asettaneet, jotta todella nyt tässä uudessa virassani olisin myöskin näiden odotusten mittainen. Ja haluan kiittää myöskin komissiota. Olen tehnyt monien komissaarien kanssa kahdenvälistä yhteistyötä ja nyt haluan vastata näihin tuleviin haastaisiin Haluan kiittää myöskin jäsenvaltioita ja neuvostoa. Useita kertoja olemme neuvotelleet yhdessä kolmikantaneuvotteluiden puitteissa. Trilogit ovat hyvä mahdollisuus meille toimia yhdessä yhteisen edun nimissä. Ja haluan kiittää myöskin Euroopan kansalaisia luottamuksesta sekä tuesta kaikissa niissä taisteluissa, joissa olen ollut mukana tähän mennessä. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, tuntuu hiukan epätavalliselta istua tässä tällä kertaa ja puhua teille komission jäsenehdokkaana. Tämä on todella suuri etuoikeus minulle, mutta tämä on myöskin mahdollisuus ja haaste. Tämä on mahdollisuus minulle jatkaa työtä sen eteen, että Euroopan kansalaisten oikeuksia kunnioitetaan ja vahvistetaan edelleen Euroopan unionia niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Senpä takia toivon, että voin vastata kaikkiin kysymyksiinne ja toivon mukaan voimme jatkaa yhteistyötä kansalaisten tulevaisuuden edun nimissä. Mikä on tämä äh, suuri haaste edessämme. Äh, se on se, että äh, saisimme aikaiseksi digitaalisen yhteismarkkinan. Se on hyvin tärkeä asia ja tämä pohjaa myöskin omaan kokemukseeni, niihin resursseihin ja siihen päättäväisyyteen, jota minulla on, jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin. Aivan aluksi kokemukseni mukaisesti tutkijana kahdessa eurooppalaisessa hankkeessa pyrkisin tätä kokemustani käyttämään hyväkseni, jotta todella voitaisiin innovatiivisesti löytämään tutkimuksessa ratkaisuja. Tämän oman kokemukseni pohjalta olen ymmärtänyt, että on hyvin tärkeää tukea niin rahoituksellisesti kuin myöskin muulla tavalla tutkimusta, jotta todella kaikki voisivat siitä hyötyä kaikki Euroopan kansalaiset ja että myöskin oma tutkimuksemme, tieteemme ja teknologiamme olisi todella huipputasoa maailmanlaajuisesti ja Euroopan kansalaisena tietysti meillä on myöskin vastuu toimia. Minä teen kaikkeni, jotta todella näihin tavoitteisiin päästäisiin. Nyt haluaisin myöskin antaa toisen esimerkin koska myöskin tämän kokemuksen pohjalta äh, voin jatkossa toimia. Oman äh, toimintani puitteissa minulla on ollut mahdollisuus toimia sellaisten ohjelmien puitteissa, jotka aluksi eivät varmastikaan olleet mitenkään äh, huiman kiinnostavia, mutta kuitenkin vuoropuhelun kautta, valistuksen kautta, konkreettisten esimerkkien kanssa, kautta ovat antaneet minulle mahdollisuuden vakuuttaa ihmisiä ja päästä todella huomattaviin tuloksiin yhtenäisyyteen. Tässä yhteydessä mainitsen erityisesti vuoden 2011 yhteisen maatalouspolitiikan keskustelut Bulgariassa. Aloitin tuolloin valistuskampanjan nuorena edustajana ja vastassani oli useita epäileväisiä kansalaisia, maanviljelijöitä, jotka eivät tätä maailmaa vielä tunteneet, mutta jatkuvan vuoropuhelun kautta ähm, pyrin esittelemään heille sellaisia argumentteja, että juuri kansalaiset hyötyvät tästä enemmän ja senpä takia meidän täytyy Euroopan äh, maanviljelijöiden etuja äh, puolustaa kaikkien etujen yhteisten etujen nimissä. Ja tämän menneisyyteni, näiden kokemusteni pohjalta olen siis päässyt sellaiseen työskentelymenettelyyn menetelmään, että todella toimimme vuoropuhelun ja yhteistyön kautta. Mikä on sitten tehtäväni? Niin Junckerin toimeen, toimeksiantokirjeessä äh, minulle annettiin hyvin selkeä tehtävä helpottaa sitä, että hyväksytään ja toteutetaan sellaisia eurooppalaisia ohjelmia, jotka ovat tehokkaita ja jotka todella johtavat siihen, että digitaalinen yhteismarkkina toteutuu. Kuinka siihen päästään? No aivan aluksi tämähän on yhteistyötä, äh, niin varmasti sitä kautta äh, ja juuri siinä tässä varapuheenjohtaja Ansip, koko komissio, parlamentin jäsenet sekä myöskin neuvosto ovat tässä yhdessä tähän tavoitteeseen pyrkimässä. Meidän tavoitteemme on todella se, että vastuullisesti myötävaikutamme siihen, että ympäristö on sellainen, että kaikki eurooppalaiset voivat hyötyä täysimääräisesti siitä huomattavasta potentiaalista, jota digitaaliteknologiat meille antavat ja joilla ei ole mitään rajoja. Näin ollen voimme todeta, että kaksi vuotta digitaaliyhtenäismarkkinan strategian ilmoittamisen jälkeen on jo tehty paljon työtä. Edeltäjäni komissaari Oettinger erityisesti ja varapuheenjohtaja Ansip on mainittava tässä yhteydessä. Mutta tämä strategia myöskin arvioitiin, äh, sitä tehtiin väliarvio viime toukokuussa ja tämä osoittaa, että meillä on vielä työtä edessä. Esimerkiksi kyberturvallisuus, kasvu, työllisyys, kulttuuri, nuoriso, äh, tietoyhteiskunta, äh, tietotalous, alustatalous, kriittisten infrastruktuurien kehittäminen, yhteen toimivuus, yhteen liitettävyys, kaikki nämä aiheet ovat aivan yhtä tärkeitä, tasaveroisia tärkeydessään, koska todella digitaalisuus on moninaisuutta. Ja tästä varmasti juontaa juurensa myöskin digitaalitalouden ja yhteiskunnan tärkein kysymys. Missään alalla, millään alalla ei voida joutua umpikujaan tässä asiassa, vaan kaikkien ihmisten täytyy pystyä, kaikkien yhteiskunnan osallisten täytyy pystyä tähän osallistumaan. Mikä voi olla sitten Euroopan unionin äh, lisäarvo tässä? Moninaisuus ja kompromissi. Tämä on varmasti kaikkein rikastuttavinta, mitä voimme tähän tuoda. Ja parlamentti, Euroopan parlamentti on tästä paras esimerkki. Se pystyy osoittamaan, minkälainen ajatuspaja todella voi tässä olla hyödyllinen. Tällä hetkellä Euroopassa kun otetaan huomioon erilaisia intressiristiriitoja, joita on kaikilla tasoilla, niin emme muutoin voi ava- mennä eteenpäin kuin kompromissin kautta. Ja tämän avautumisen sitoutumisen ja vuoropuhelun kautta minä haluan komission jäsenenä toimia. Tikittääkö kello? Kyllä. Vastaus on todella kyllä. Kahden vuoden toimikausi on hyvin lyhyt ja olen täysin tietoinen siitä. Näin ollen, mikä on tässä avainsana? Se on prioriteetti minä haluan laittaa etusijalle sen, että että sellaiset ohjelmat ja aloitteet, jotka on jo hyväksytty, nyt laitetaan täysimääräisesti täytäntöön. Aion myöskin tehdä uusia ehdotuksia. Teen yhteistyötä kaikkien komission jäsenten, Euroopan parlamentin neuvon ja kaikkien sidosryhmien kanssa hyvin avoimen ja läpinäkyvän työskentelymenetelmän kautta, jotta todella päästään konsensukseen mahdollisimman osallistavalla tavalla. Mitä tarkoittaa sitten digitaalisiirtymä? Mikä on sen laajuus? Se on valtava. Se on todella mahdollisuuksien lähde monelle ihmiselle, mutta se myöskin parantaa mahdollisuuksiamme vastata tämän päivän haasteisiin, kun kysymys on turvallisuudesta, terveydestä, köyhyydestä, epätasa-arvosta, kasvusta, ilmastonmuutoksesta. Onko tässä kuitenkin kaikki? Tämän muutoksen nopeus ja syvyys tuo lisää haasteita. Meillä on edessämme vallankumous ja meidän täytyy toimia sen mukaisesti. Kuinka esimerkiksi toimimme, koska työpaikkoja katoaa? Kuinka yritykset pystyvät sopeutumaan, kun niiden toimintamallit tulevat kyseenalaisiksi? onko naisilla ja miehillä samanlaiset mahdollisuudet toimia, kun kysymys on tämän alan koulutuksesta tai palkoista, kuinka taata myöskin, että julkiset palvelut voidaan digitoida kunnolla, kun kysymys on terveydestä, hallinnosta tai liikenteestä, ja kuinka todella kaikki äh, ihmiset voisivat parhoiten tästä hyötyä. Minun tiekarttani on se, että meidän täytyy todella äh, ottaa täytäntöön kaikki äh, vuodesta 2015 lähtien hyväksytyt välineet. On myöskin todella toimittava sen mukaisesti, mitä tuossa väliarviossa todettiin. Kysymys on verkkovierailumaksujen kieltämisestä, sisällön siirrettävyydestä kaikkialla EU-ssa, huippunopean laajakaistan taajuuksien uudelleen jaosta, Wi-Fi for EU-aloitteesta, tekijänoikeuskysymyksistä Marrakosin sopimuksen toimeenpanon kautta. Ja minä erityisesti haluan kiinnittää huomiota kaikkiin niihin sosiaalisiin aspekteihin, joita näihin politiikkoihin liittyy, ja pyrkiä parempaan yhteenkuuluvuuteen, kun kysymys on sisäisestä ja ulkoisesta EU-politiikasta. Pyrin poliittisiin sopimuksiin kaikissa niissä ehdotuksissa, kun kysymys on sähköisen viestinnän äh, säännöistä, tekijänoikeusuudistuksesta, audiovisuaalisen median palveluiden uudistuksesta sekä äh, siitä, niistä tilanteista, jolloin geoblokkaus ei ole äh, perusteltua. Ehdotan uusia aloitteita, kun kysymys on kyberturvallisuudesta. Ensinnäkin meidän täytyy tarkastella EU-strategiaa ja tehdä myöskin äh, uusia ehdotuksia, kuinka äh, kyberturvallisuusstandardeja, kuten sertifiointia ja merkintöjä, voidaan parantaa. Pyrin myöskin parantamaan tietojen äh, yksityisyyttä, yksityiden suojaa ja turvallisuutta. Ja samantaikaisesti meidän täytyy myöskin taata se, että tiedot voidaan kuitenkin olla, voivat olla vapaasti käytettävissä kautta EUn. Pyrin siihen, että äh, myöskin alustojen kesken on olemassa reiluutta ja myöskin yritysten ja alustojen välillä on siis äh, reiluutta, kun ne toimivat näillä alustoilla ja myöskin muiden kuin henkilö tietojen saatavuus ja muut julkisen datan uudelleenkäyttösäännöt on määriteltävä uudestaan. Erityisesti haluan myöskin pitää mielessä Euroopan yhteiskunnan ja sosiaalisen mallin, myöskin kilpailukyky ja teknillinen johtajuus, samoin keinoäly ovat sellaisia asioita, jotka on pidettävä mielessä, kun pyritään pääsemään parhaaseen mahdolliseen tasapainoon sen välillä, mikä on kansalaisten edun nimistä, mikä on yritysten edun nimistä ja mikä on muiden äh, sidosryhmien edun nimistä, kun pyritään täysin hyötymään näistä äh, digitaalisista innovaatioista. Todella teknologiat muuttavat elämäämme. He muuttavat, ne muuttavat tapaa oppia, tapaa matkustaa, tapaa työskennellä. Mutta vain yksi mahdollisuus on meillä edessämme, jota emme pysty äh, kiertämään. Meidän on toimittava yhdessä. Meidän on pyrittävä yhteiseen päämäärään, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuudesta ja kun ajatellaan omia arvojamme ja niiden suuttamme. Olin täällä, kun äh, haastateltiin äh, komission puheenjohtaja Junckeria ennen kuin hän astui nykyiseen virkaansa. Haluan kiittää teitä kaikista äh, niistä ponnisteluista, joiden kautta nämä kysymykset olette minulle laatineet. Ja haluan vastata niihin hyvin tarkkaan tänään, koska haluan ottaa huomioon teidän odotuksenne ja huolenaiheenne. Haluan todella toistaa, että haluan kaikilla osa-alueilla äh, tähän tärkeää salkuun liittyvillä alueilla ottaa nämä kysymykset huomioon. Ähm, haluan myöskin tarttua tähän hetkeen, jotta voimme tärkeitä ähm, projekteja viedä eteenpäin, kuulittua ähm, yhtenäisen digitaalimarkkinan eteenpäin vieminen. Tarvitsemme tässä komission asiantuntijoita ja haluan toimia tässä avoimesti vuoropuhelun hengessä ja myöskin toimia sillä tavalla, että voimme kaikki yhdessä pyrkiä tähän yhteiseen tavoitteeseen kansalaistemme etujen suojaamiseen. Paljon kiitoksia. Siirrymme nyt puhujamelistamme mukaisiin puhujiin. Haluaisin muistuttaa teille siitä, että yksi kaksi minuuttia ja sitten jos päätätte Euroopan parlamentin jäsenenä, voitte lisäkysymyksen vielä minuutissa esittää ja minuutissa saada vastauksen. Kaiken kaikkiaan viisi minuuttia. Edustaja Pilar de Castillo, olkaa hyvä. Eh, kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen ehdokas. Haluaisin aluksi sanoa, että meille on ollut etuoikeus, että olette ollut täällä parlamentissa niin merkittävänä jäsenenä kahdeksan vuoden ajan. Täällä on nyt teollisuus, televiestintä, energiakysymykset valiokunnassa, samoin kuin tutkimus ja innovointi, digitaalisuus ja teollisuus yhdessä siis. Kun ajatellaan, niin on teollisuuden digitalisointi aloitetta. Miten voimme huolehtia siitä, että kaikki yritykset, mukaan lukien PK-yritykset, saavat mahdollisen toimia tällä saralla? Paljon kiitoksia kaksi minuuttia vastausta varten, olkaa hyvä. Merci beaucoup, Madame del Castillo. Paljon kiitoksia edustaja del Castillo tästä kysymyksestä. Äh, se heti vie meidät äh, tähän problematiikkaan, jonka pitäisi olla meille eurooppalaisina tärkeää. Vuonna 2016 huhtikuussa tämän strategisen tiedonannon hyväksyimme. Se koskee eh, digitaalista taloutta ja Edustaja Butikofer juuri kertoi hiljattain, että sama teksti on Euroopan parlamentissa hyväksytty. Nyt on aivan selvää, mikä on pelissä Eurooppa. Jos se haluaa menestyä, sen tulee yhä investoida – jotta se olisi tulevaisuudessakin johtaja. Meidän tulee investoida teollisuuteen. Tämä on meille todellakin suotuisen maaperän valmistelua, jotta meillä olisi sellainen tilanne, jossa voimme olla Eurooppana johtavassa roolissa ja avainasemassa. Tästä syystä aivan aluksi minä aloitan siitä, kuinka tärkeä tämä kysymys on. Asetamme tämän työlistan johtoon. Meillä on digitaalinen päivä maaliskuussa. Tämän lisäksi kiinnitämme huomioon teollisuuteen. Jäsenmaat ovat vahvasti kertoneet, että aikovat antaa mahdollisuudet kehitykselle ja investoida. Tämän lisäksi meillä on 500 miljoonaa euroa, jotka on suoraan ohjattu teollisuuden digitalisoimiseen. Tämä käy hyvin konkreettisen työn kautta. Ne ovat näitä kutsuttuja digitaalisen innovoinnin keskuksia. Nyt meillä on meillä on paljon tällaisia verkoston keskuksia ympäri Euroopan. Ja tässä yhteydessä pk yrityksellä on erittäin tärkeä rooli täytettävänään, sillä näissä keskuksissa ei tapahdu vain teknologista siirtymää ja tiedon siirtymää. Siellä on mahdollisuus myöskin tehdä testejä innovaation alalla ja tämä yhä tukee teollisuutta. Kiitoksia. Well, you one minute, yeah. Okay, yes, a follow-up question. Niin, kiitos. Lisäkysymys. EON taloudessa yhteenliitännät ovat tärkeitä. Wi-Fi for You-aloite, miten suhtaudutte siihen – tai vajan toimintasuunnitelman, joka on esitetty. Ja Miten tämä voi edistää digitalisointia EU:ssa? WiFi for EU. Äh, WiFi for EU on minulle symbolinen aloite, sillä me pyrimme teollisuuden digitalisoinnin myötä tunnistamaan vipu tekijät, katalysaattorit niin, että meillä olisi palvelu, joka tekisi aina mihin tahansa yhteyteen liityttäessä mahdolliseksi yhteyden kaikkiin muihinkin palveluihin. Tämä todellakin saa ihmiset liittymään mukaan. Ja tämän lisäksi Wi-Fi for EU on myöskin yksityisille kumppaneille auki, pk-yrityksille auki, ja ne voivat olla tärkeässä roolissa. Kiitoksia. Thank you very much, madam. Mr. Dan Nika. Paljon kiitoksia. Edustaja Dan Nika, viisi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää komission jäsen ehdokas. Voisitteko ajatella ehdotusta, jossa rajoitetaan kansallisia puhelinmaksuja tai EUn sisäisiä verrattuna verkkovierailuun ehdotukseen? Eli miten voitaisiin huolehtia siitä, että nyt verkkovierailumaksujen leikkaaminen ei nosta puheluiden hintaa – Miten saataisiin järkevä ratkaisu aikaiseksi, kun kyberhyökkäysten riski kasvaa, tai huomioon turvallisuustarpeemme? Digitaalisen talouden ja yhteiskunnan komission jäsenä, miten huolehtisitte siitä, että EU integroituu ja koordinoi enemmän tällä alalla? Paljon kiitoksia. Tässä oli kolme kysymystä. Nyt kaksi minuuttia vastauksille. Merci beaucoup, monsieur Danti. Kiitokset näistä hyvin tärkeistä kysymyksistä. Ensinnäkin, mitä tulee kansainvälisiin puheluihin, olemme samaa mieltä tästä periaatteesta. On hyvin tärkeää, että tämä hinnanmuodostus ei liity tämän maan järjestelmään, vaan on hyvin tärkeää myöskin, että tarkastellaan näitä perinteisiä puheluita ja sitä, että ne ovat siis laskussa, joten nousussa ovat äh, vaihtoehtoisten operaattoreiden kautta menevät puhelut. Ja komissio onkin ehdottanut tällaista elementtiä, joka minun mielestäni olisi hyvä juuri tähän ongelmaan. Ja kysymys on siis peruspalvelusta. Tällä tavalla peruspalvelun, yleispalvelun kautta voitaisiin taata se, että kansalaiset voivat valita. Ja toivottavasti, jos tämä tendenssi jatkuu, kun on vaihtoehtoisia palveluita juuri tässä kansainvälisessä toiminnassa, niin sitä kautta voitaisiin myöskin näitä perinteisiä palveluita sitten ohjata tähän suuntaan. Olen tietoinen, että parlamentti on tehnyt tarkistuksia, muutosityksiä tähän suuntaan, ja tämä tietysti liittyy sähköisen viestinnän paperiin, joka komissio on hyväksynyt, mutta meidän mielestämme juuri tämä, tai minun mielestäni juuri tämä peruspalvelu olisi sellainen, joka takaisi kaikille kansalaisille kohtuulliset hinnat. Minun mielestäni tämä on keskeinen elementti tässä. Sitten nämä kyberhyökkäykset ihan lyhyesti, vaan tämä on hyvin tärkeä asia. Ja pelkästään teollisuus, elinkeinoelämä, vaan myöskin demokraattiset elimet ovat joutuneet tässä kohteeksi. Cry esimerkiksi oli tästä hyvin hälyttävä esimerkki. Tärkeät äh, kriittiset infrastruktuurit ovat sellaisia, jotka täytyy suojella. Tarvitaan siis enemmän yhteistyötä, jotta voidaan tuoda äh, sellaisia äh, instrumentteja, jotka ovat konkreettisia. Tarvitaan sertifiointia, myöskin tuotteiden merkintöjä ja sitä, että jäsenvaltiot voivat operatiivisesti toimia paremmin ja käyttää toistensa resursseja. Tässä on vielä muutakin elementtejä, mutta lopetan tähän. Yes. Paljon kiitoksia, Danika. Regarding the technical part of the privacy, do you consider that... Niin, e, yksityisyyden osalta. Oletteko sitä mieltä, että palveluiden tarjolla on mahdollisuus valmistautua riittävästi, jotta voidaan vastata tähän e-yksityisyysvaatimukseen? Erityisesti oletteko sitä mieltä, että tätä kysymystä tulisi lykätä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Pyydän vastaamaan. And now is Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Nyt on aika vastaukselle. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Se on erittäin tärkeä. Haluaisin muistuttaa periaatteesta, joka on tehnyt mahdolliseksi e-privacy-aloitteen käsittelyyn tulon. Me haluamme lisää johdonmukaisuutta jos meillä on GDPR, joka pohjaa perusoikeuskirjaan ja lupaa lisää yksityisyyden suojaa, meidän täytyy ottaa tämä huomioon myöskin viestinnässämme. Olen täysin tietoinen siitä, että meillä on vielä avoimia kysymyksiä, joita tulee käsitellä, ja valiokunnathan tekevät tätä työtä. Kuitenkin toivoisin, että me unohda sitä tavoitetta, jonka olemme itsellemme määritelleet, Euroopan kansalaiset ovat ilmaisseet todellisen huolensa turvallisuudesta, laitteidensa valvonnasta ja tietosuojastaan. Kyseessä on johdonmukaisuus. Se oli. Pahoittelen, aika loppui. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia. Evsen Tosanovski, olkaa hyvä. Dovolte, abych i já vám... Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin onnitella siitä, että teidät on nimetty komission ehdokkaaksi. Haluaisin onnitella myös siitä, että teillä on niin paljon kokemusta parlamentista siitä, miten parlamentti tekee yhteistyötä komission jäsen Oettingerin kanssa. Esittelen Berek-asiaa ja Berek kompromississa parlamentissa tulisi keskittyä vahvistettuun kahtia jaettuun rakenteeseen Berekissä. Neuvosto haluaa, pitää ylläpi, haluaa ylläpitää status quo, ja minä haluaisin kysyä, oletteko valmis nyt kohtaamaan sen tosiasian, että teidän pitää muuttaa komission ehdotusta? Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Komission jäsenehdokas, hyvä. Kiitokset tästä kysymyksestä joka on varmasti teille hyvin tärkeä ja olette ollut tässä asiassa myös esittelijä. Olen tietoinen siitä, että on tarpeen keskustella tästä enemmän, koska tällä hetkellä on erilaisia kantoja eri toimielinten välillä. Ensinnäkin, mikä on minulle hyvin tärkeää, on se, että emme unohda tavoitetta. Berekillä on hyvin tärkeä rooli. Se tuo yhtenäisyyttä eurooppalaisen näkemyksen tähän asiaan siihen, kuinka tämä sektori voisi päästä yhteisiin tavoitteisiin sillä tavalla, että oltaisiin mahdollisimman rakentavia. On selvää, että BEREKllä on hyvin tärkeä rooli äskettäin erityisesti juuri näissä netin yhtenäisyyttä ja toisaalta verkkovierailua koskevissa asioissa tämä duaalirakenne sitten, jos sitä ajatellaan, jos katsotaan Berekin toimistoa, tai virastoa, niin se on kaikkein pienin virastoista. 28 henkilöä siellä vain työskentelee. Samanaikaisesti tiedämme kuitenkin, että virasto on saanut hyvin paljon kuitenkin työtä tehtäväkseen. Ja äh, sitten jos mietitään taas vaikkapa äh, sen äh, hallintoa ja muuta, niin se on hiukan erilainen myöskin. Joten minun mielestäni äh, tässä kysymyksessä ja tässä rakenteessa on otettava huomioon se, että se sopeutuisi siihen, mikä on todellisuus. Ja senpä takia ehdotankin, että jatketaan syvällisiä keskusteluja parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta todella voitaisiin identifioida, mikä on se yhteinen pohja, jonka pohjalta pääsemme eteenpäin. Koska tällä hetkellä on selvää, että haluamme mennä eteenpäin. Se tapahtuu meidän tahtiimme, jos se on tarpeen. Mutta kun kerran tiedämme, että yhtenäinen digitaalimarkkina ei meitä odota, niin tarvitaan vielä lisäponnisteluja, jotta pääsemme eteenpäin. Tämä on minun kantani ja aion edelleen sitoutua tämän asian edistämiseen. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Haluatteko vielä kysymyksen esittää? Si velmi děkuji za tu komplexní ja velmi... Paljon kiitoksia tästä kattavasta vastauksestanne, joka pohjasi tietoon. Haluaisin kuitenkin yhteen asiaan vielä viitata. Meillä on Berkin liittyvä eettinen säännöstö. Mikä teidän kantanne on liittyen taajuuteen ja taajuuslupiin? Sillä te totesitte, että Euroopan tasolla tarvitaan koordinointia, ehkäpä lisäharmonisointiakin, mutta meidän pitäisi osa toimivallasta vallasta säilyttää jäsenmaiden toimijoilla sillä viestintähän on jotakin, mikä tulee määrittelemään koko Euroopan unionin kilpailukykyä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Olkaa hyvä. Onko minulla yksi minuutti? Taajuuteen liittyen sanon tämän heti. Yhteydet ja 5G-verkko. 5G on meidän mahdollisuutemme toimia kehityksen moottorina kaikkien meidän eduksi. Ja kun me puhumme taajuuden jakamisesta, usein törmäämme erimielisyyksiin parlamentin, komission ja neuvoston välillä. Omalta osaltani olen sitä mieltä, että meidän täytyy valita oma leirimme. Meidän täytyy mahdollisimman nopeasti päästä eteenpäin. Tämä on meidän tavoitteemme nykyisin. Jos tämä toteutuu sen kautta, että Euroopan tasolla tehdään enemmän, emme saa unohtaa kuitenkaan sitä, että kyseessä on mahdollisuus meille nykyisin. Tähän suuntaan meidän tulee edetä. Ole valmis kuulemaan jäsenmaita ja neuvostoa, mutta taajuuskysymyksiin liittyen on mielestäni korkea aika toimia, eikä vain puhua Euroopan tasolla. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraava jakso. Kaija Kallas, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Hyvä komission jäsen ehdokas. Minä istun täällä. Menestys digitaali taloudessa vaatii sitä, että kuluttajat luottavat digitaalisiin palveluihin. Jos luottamus kaatuu, sitä on vaikea palauttaa. Nyt kuitenkin näemme, että kansalliset hallitukset puhuvat enemmän salauksen purkamisesta, koska Tämä nähdään ikään kuin ihme luotina terrorismin vastaisessa taistelussa. Minun kysymykseni on, oletteko sitä mieltä, että salaus tulisi turvata, jotta voidaan huolehtia kuluttajien luottamuksesta siihen, että viestintä on turvassa? Kiitos. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Nyt komission jäsenehdokkaalla on aikaa vastata, olkaa hyvä. Je vais répondre de la manière la plus simple possible. Vastaan kaikkein yksinkertaisimmalla tavalla tällä hetkellä. On hyvin tärkeää, että salaus on käytössä. Se takaa turvallisuuden ilman mitään takaovia. On ollut jo aloitteita jäsenvaltioilta, e, jotka ovat käyttäneet salauksen purkamista. Ja olemme nyt sitten nähneet, mitkä tulokset ovat, joten on aika mennä eteenpäin kansalaisten turvallisuus ja luottamus tulevat tiettyjen toimien kautta, mutta tämä on kuitenkin se periaate, jota minä ehdotan, jota lähdemme yhdessä toteuttamaan. Okei. Okay. Selvä. Paljon kiitoksia. Edustaja Kallas. So, uh... Seurantakysymys on puhuttu myöskin siitä, että salaukseen saisi oikeudellisen pääsyn, mutta tämä ei ilmeisesti ole kovin helppoa. Oletteko sitä mieltä, että tällainen oikeudellinen pääsy pitäisi salaukseen saada? Kiitoksia. Ja nyt pyytäisin komission jäsen ehdokasta vastaamaan. Olkaa hyvä. L'accès légal peut se faire uniquement dans des conditions très strictes. Comme niin oikeuden kautta tässä voidaan toimia vain hyvin tiukkojen sääntöjen kautta, vain siinä tapauksessa, kun kysymys on vaikkapa hyvin tärkeästä kansallisesta turvallisuussäännöistä. Ja uskon, että tässä asiassa meidän täytyy todella pyrkiä siihen, että muuten lainsäädäntöstön kanssa tämä olisi samassa linjassa ja myöskin on toimittava hyvin selkeästi tämän periaatteen mukaisesti. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska on annettava myöskin keinoja toimielimille äh, toimia niin, että edetään, mutta on taattava myöskin äh, se, että näitä samoja välineitä ei sitten käytetä muihin tarkoituksiin, jotka ovat ihan mahdollisia äh, ja, äh, kuin, ja ne ovat kuitenkin eri toimia kuin mitä me tässä ajamme takaa. Paljon kiitoksia. Seuraava kysymysjakso. Edustaja Marisa Matias, olkaa hyvä. <laughs> Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Ennen kaikkea haluaisin henkilökohtaisen kiitoksen esittää. On ollut suuri ilo tehdä kanssani tätä parlamentissa. Vastauksissa, jotka lähetitte kirjallisesti, te puhuitte mahdollisuudesta edetä uusien lakialoitteiden myötä esimerkiksi verkkoalustojen alalla ja tällä alalla toimivien yritysten kanssa. Tämä on perustavanluotoinen kysymys. Tietyllä tavalla sarvikuono olohuoneessa eh, Monia huolestuttavat nämä kysymykset, ja on ristiriitaisia kysymyksiä, jotka liittyvät Uberiin, Airbnbihin, vastaaviin palveluihin. Moninaisia niitä on. Eli kysymykseni suoraan koskisi näitä asioita ja sitä, Minkä tyyppistä säätelyä te ehdottaisitte näille hyvin monimuotoisille verkkoalustoille? Säätely, perustuisiko se tarjottuun palveluun vai yritykseen vai kuinka meidän tulisi tämän teeman suhteen toimia? Kiitokset. Äh, minä myöskin pidin yhteistyöstä kanssanne. Kiitos. Juuri sanoitte, että alusteen moninaisuus on asia, josta täytyy pitää kiinni. Tämä on todella luovuuden ja innovatiivisuuden lähde. Alustoilla on myönteinen asema tässä nykyisessä taloustilanteessa, mutta samanaikaisesti äh, kerroitte tuosta sellaisesta esimerkistä, joka voidaan äh, ottaa huomioon, jos ongelmia ilmenee koska tämä on juuri komission lähtökohta ja tämä on tullutkin esille tuossa tiedonannossa alustoista hyvin selkeästi. Kysymys ei ole sitä, että ylisäädellään, mutta kun ongelma havaitaan, niin silloin lähdetään tekemään sopeutuksia. Ja juuri tässä haluan vahvistaa sen, että tarvitaan aloite, joka liittyy epäreiluihin käytäntöihin, kun kysymys on yrityksistä ja alustoista, jotka yritykset, jotka toimivat näillä alustoilla. Tutkimus, jonka kilpailun pääosasto on tehnyt, osoittaa tämän, että tällaista on olemassa Tietysti yritykset voivat joutua pois näiltä alustoilta aivan milloin tahansa, ja tässä juuri pk-yritykset kärsivät todennäköisesti eniten, joten kyllä on tarkasteltava uusia toimenpiteitä, sitä, mitä voisimme ehdottaa, jotta juuri tämä tilanne voitaisiin säädellä paremmin. Mutta samalla on tietysti myöskin kunnioitettava kilpailuoikeutta, oikeutta kilpailuun, sillä olemme tässä kahden asian raja-aidalla, mutta näitä epäreiluja käytäntöjä on kuitenkin suitsittava, koska tämä todella tuo sellaisen selkeän viestin, että haluamme sellaisen sääntelyympäristön, jossa kaikilla on parhaat toimintaedellytykset. Tämä tuo myöskin säätelyn kautta mahdollisuuden tarkkua, tarttua tilanteisiin, jotka ovat ongelmallisia, mutta tämä ei kuitenkaan millään lailla estä vapautta jotta innovaatiot ja luovuus voisivat kukoistaa juuri näiden uusien suorituskykyisten yritysmuotojen kautta. Kiitoksia. Yhä verkkoalustoihin liittyen te viittasitte erittäin tärkeään kysymykseen, tämän vapauteen. Meillä on hyvin monimuotoisia verkkoalustoja, hyvin monenlaisia yrityksiä, monenlaisia menettelyjä ja tapoja, joiden kautta kansalaiset voivat osallistua verkkoalustan toimimiseen. Ja tähän liittyy myöskin ilmaisunvapaus ja sensuurikysymys. Esimerkiksi jos meillä on verkkoalustoja, joilla on laitonta tai aggressiivista sisältöä. Meillä on aina jatkuva väittely, missä menee raja ilmaisuvapauden ja sensuurin välillä. Kun te viittasitte tähän ilmaisun vapauteen, onko teillä ajatus, kuinka näitä ristiriitaisia asioita voitaisiin ratkoa? Kiitoksia. No. Paljon kiitoksia. Komission jäsenehdokas, olkaa hyvä. Kiitokset tästä toisesta kysymyksestä. Kyllä, alustat ovat yksi kaikkein innovatiivisimmista välinteistä, kun kysymys on ilmaisuvapaudesta. Ja kun sitten puhutaan näiden nettisivujen sisällöstä, niin kyllä sen on oltava juridista, juridisesti pitävää, mutta meidän täytyy kuitenkin vielä määriteltävä nämä alustat, jotta voisimme myöskin laittomat sisällöt sulkea pois. Meillä on myöskin sellaisia esimerkkejä, jotka ovat varsin pelottavia. Terrorismin kasvu ja ää, äh, muut vastaavat tilanteet. Ja sen takia ää, äh, meillähän on e-kauppa, sähköisen kaupan direktiivissä tämä asia otettu esille. Mutta tärkeää on myöskin ää, äh, pyrkiä siihen, että saadaan todellisia tuloksia, vaikkapa konkreettisia tuloksia esimerkiksi juuri Twitterin, Microsoftin ja Facebookin kesken ja Viberin välin te, Viberin äh, välillä tehty äh, sopimus. Äh, tällä tavalla on päästy eroon laittomista sisällöistä ja tätä vuoropuhelua täytyy vielä jatkaa. Paljon kiitoksia tästä vastauksesta. Seuraava osio. Edustaja Helga Tryppel, olkaa hyvä. Yeah, hello. Minä istun täällä. Haluaisin puhua, puhua tästä arvokuilusta. Alustot, jotka tarjoavat jäsenten tuottamaa sisältöä, jakavat paljon tällaista työtä. Joillain alustoilla tarvitaan tieto erityisesti jos ajatellaan tekijän oikeussääntöjen alaisia teoksia. Olisitteko puoltamassa sitä, että huolehdittaisiin siitä, että lisensoinnin kautta saataisiin korvaus sisällön tuottajille tätä kautta. Ja haluatteko sisällön tunnistusteknologiaa? Uskotteko, että nyt tekijän puututaan riittävästi tähän ilman, että ei kauppakysymyksiin puututaan? Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Nyt komission jäsenehdokas, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia edustajat Truppel tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä. Kysymyksestä, johon liittyvää keskustelua hyvin tarkkaan Euroopan parlamentissa seuraan. Kun tästä arvokuilusta puhutaan nykyisin, komission tarkoitus on selvä. Tarkoituksena on todellakin antaa mahdollisuus taiteilijoille, joiden tuottamaa sisältöä näillä alustoilla jaetaan, päästä nauttimaan tilanteesta, kun hyöty tällä hetkellä menee suoraan näille alustoille. Mielestäni tämä on tärkeää, sillä immateriaalioikeudet, joita ei kunnioiteta, eivät vaikuta talouteen. On hyvin tärkeää antaa mahdollisuus luoville henkilöille luoda, ja he pystyvät luomaan, kun heillä on resurssit jotka kumpuavat jo tehdystä töistä. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Kun tarkastelemme tätä ehdotusta, me näemme, että ehdotus, joka on tehty, koskettaa verkkoalustoja vain niissä tapauksissa, joissa kriittinen massa, kriittinen määrä sisältöä täyttyy alustalla. Mielestäni tekijänoikeuksiin tulisi äh, luoda mahdollisuus näissä tapauksissa tulla sovelletuksi. Nämä toimijat, jotka ovat digitaalisessa maailmassa tällä hetkellä, heidän pitäisi myöskin vastuullistaa, jotta he täysin osallistuisivat siihen, että luovaa työtä tapahtuu yhä. Ja tämä luova työhän tapahtuu myöskin sen kautta, että sen tekijät saavat reilun korvauksen työstään. Eli minä todellakin haluaisin, että parlamentin keskustelua tarkasti seurata. Artikla 13 tekstissä on hyvin tärkeä. Mielestäni viesti on hyvin tärkeä. Luoville henkilöille pitää antaa mahdollisuus luovaa työtä tehdä ja meidän pitää vastuullistaa muut toimijat, jotta voisimme vastata näihin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Paljon kiitoksia. Olkaa hyvä, voit jatkaa. Kiitos. Toinen kysymys liittyy institutional agreement on the legislative package in Marrakeshin sopimukseen. Toimijoiden välillä sovittiin toukokuussa. Haluaisin tietää lisää unionin ratifiointiprosessista, jotta päästään eteenpäin ilman hidastusta, niin että näkövammaiset saavat EU-sairaajien yli nopeammin teoksia käyttöön. Edetäänkö tässä syyskuussa Viron puheenjohtajakaudella. Kiitos. And the answer of Madame... Paljon kiitoksia ja komission jäsen ehdokas, olkaa hyvä. Ensinnäkin sanon, että parlamentaarikkona hyvin usein olin sellaisessa tilanteessa, jossa sanottiin, että pallo on neuvostolla ja juuri näin on myöskin tässä tilanteessa. Me tiedämme tämän, mutta tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että tämä tilanne pitäisi hyväksyä sellaisenaan jos minut nimitetään komissaariksi, tähän erityisesti tartun, jotta mahdollisimman nopeasti tämä ratifioitaisiin. Me olemme jo menettäneet aikaa, olemme, emme ole saaneet päätettyä, onko tämä ö, yksinomainen ö, päätäntävalta vaiko ei tässä kysymyksessä. Nyt on aika mennä eteenpäin. Thank you very much. Paljon kiitoksia tästä vastauksesta ja seuraavaksi menemme seuraavaan puhujaan Marko Zullo. Olkaa hyvä, viisi minuuttia. Ringrazio. Kiitoksia komission jäsenehdokas. Haluaisin käsitellä teemaa, joka on tunnettu, mutta teille Euroopassa vielä kylliksi käsitelty, eh, nimittäin digitaalisen toiminta ja verotus koskee mikroyrityksiä. Tiedämme, että verotus on kansallista toimivallan alaa, mutta tämä koskee myöskin kilpailukysymyksiä ja takuita sekä yritysten tasapuolista toimintaympäristöä, reilua kilpailua ja kil- kuluttajien suojelua. Komission jäsen, mikä olisi online-alustoihin liittyvä vastauksenne? Meidän pitää tukea yrityksiä, jotka perinteisen talouden rinnalla tarjoavat palveluja, ja niin niiden täytyy kantaa kuitenkin samankaltainen verovastuu kuin muiden. Eikö tätä eikö tuloja tulisi verottaa siinä maassa, jossa taloudellinen toiminta tapahtuu tai tulo syntyy? Paljon kiitoksia. Kiitos kiitoksia kysymyksestä. Komission jäsen ehdokas, olkaa hyvä. Kiitos tästä kysymyksestä hyvin tärkeä kysymys, mutta hyvin laaja kysymys myöskin. Kysymys on myöskin sisäisistä politiikoista, kilpailupolitiikasta sekä myöskin ulkoisista aspekteista. Ensinnäkin tämä on hyvin selkeä asia. Alustat eivät ole lain yläpuolella, vaan sääntöjä on noudatettava. Näin tapahtuu jo Euroopan unionin alueella olevissa alustoissa. Ja sitten meidän täytyy myöskin olla tietoisia siitä, että on olemassa myöskin erilaisia tapauksia. Komissio on jo osoittanut Vestagerin salkun osalta kilpailun alalla, että jos on olemassa vaikkapa Apple tai Starbucks-tyyppisiä yrityksiä, niin silloin me voimme toimia. Katsotaan siis alustan todellisia toimia sitten toisaalta meidän täytyy myöskin tietää, mitä vaikeuksia tähän liittyy. Joskus alustat jotenkin alustojen osalta on hyvin vaikeaa nähdä, missä arvoa luodaan, koska kysymys on toimijoista, jotka pohjaavat hyvin monille tietolähteille, datalähteille. Ja sen takia tässä on oltava todella tarkkaavaisia, erityisesti juuri Aksisin keskusteluiden osalta, koska tämä tuo lisää valotusta tähän asiaan. Myöskin toinen yksi tärkeä asia tuli esille, tasaveroiset toimintamahdollisuudet. Kyllä, tarvitsemme vertailtavat säännöt eri toimijoille. Meneekö tämä sitten lainsäädännön kautta? vaiko ei, mutta meillä on tietysti kaksi mahdollisuutta, kuuleminen ja toisaalta vaikutusten arviointi. haluan todella erityisesti kiinnittää huomiota tähän vaikutusten arviointiin, jotta todella otetaan huomioon kaikki osa-alueet, mutta toisaalta on myöskin hyvä olla tietoinen siitä, että meidän täytyy toimia myöskin vapaaehtoisten toimien ja tiiviin yhteistyön kautta näiden alustojen kanssa. Mielestäni kysymys on tasapainosta ja kaikki suuret eivät välttämättä ole pahiksia, vaan on todella myöskin katsottava tätä tilannetta Euroopassa, että kuinka voimme sillä tavalla juridisesti tätä säädellä, että arvojamme noudatetaan ja samanaikaisesti mennään eteenpäin. Paljon kiitoksia. Seuraava mahdollisuus edustaja Zullo. Uskoakseni parempi jakauma, tuottojen jakauma voisi olla kimmoke startup-yrityksille digitaalisella alalla Euroopassa. Me olemme myöhässä jälkijunassa Yhdysvaltoihin nähden vain 4 prosenttia tällaista verkkoalustoista on eurooppalaisia. Haluaisin kysyä seuraavaa. 70-luvulla mm, ilmailualalla ja EU Airbusin yhteydessä pyrimme kilpailemaan Yhdysvaltain kanssa. Onko meillä samanlaisia digitaalista taloutta koskevia projekteja tuloillaan? Esimerkiksi ne voisivat koskea sitä, että olisimme eurooppalaisen tutkimuksen moottorina. Kiitoksia hyvä kollega tästä toista kysymyksestä. Nyt komission jäsen ehdokas, olkaa hyvä. Monsieur Zulu, je suis d'accord avec l'analyse. Olen samaa mieltä tuosta analyysistänne juuri tämän heikkouden osalta. Ensimmäistä kertaa Eurooppa ei ole teknologisen, maailmanlaajuisen teknologisen vallankumouksen ytimessä, mutta tämän täytyy juuri tuoda meille lisää voimia. Mitä haluamme tällä hetkellä siis tehdä? Tästä syystä palaan tuohon periaatteeseen luoda sellainen sääntelyympäristö, joka antaa mahdollisuuden edistää innovatiivisuutta ja luovuutta, mukaan lukien startupit, nämä kasvuyritykset. Ja tarkoituksena ei ole luoda eurooppalaista Googlea tai äh, hakukonetta, vaan tärkeää on, että investoidaan sellaisiin avoin sektoreihin tutkimuksen saralla, jotka antavat meille mahdollisuuden saada sellaisia valtteja, jotka ovat eurooppalaisperäisiä. Esimerkiksi juuri nämä äh, teolliset alustat tai ne investoinnit, joita on tehty äh, näihin laskenta, hyvin suorituskykyisiin laskentakoneisiin. Joten meidän täytyy todella pyrkiä huippututkimukseen, jotta voimme antaa kansalaiselle konkreettisia keinoja esimerkiksi vaikka tautien vastaiseen taisteluun tässä juuri Euroopan mahdollisuus on luoda sellainen myönteinen ilmapiiri kaikille kasvuyrityksille, jotta huomataan, että Eurooppa on todella tässä etusijalla puolustamassa Eurooppaa. Oh. Paljon kiitoksia. Tämä oli ensimmäisen kysymyskierroksen päätös. Ennen kuin jatkamme toiseen osioon, haluaisin antaa puheenjohtajan vastuun kuulemisen johtamisesta Petra Kammerveltille, kollegalleni. Hän on kulttuuriasianvaliokunnan puheenjohtaja. Olkaapa hyvä, vastuu on nyt teidän. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Busek. Äh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Busek. Pyrin pitämään puheenjohtajasta yhtä tiukasti kiinni kuin puheenjohtaja Busek Sabine Ferhajen. Kiitos paljon. Komission jäsenehdokas tänä vuonna komissio ja parlamentti ovat tehneet aloitteita eurooppalaisen kulttuurin ja kulttuurisen monimuotoisuuden suojelemiseksi. Ainoa tapa huolehtia sekä kuluttajien että luovien tuottajien on huolehtia tästä sektorista. Meidän on edistettävä laajempi pääsy näihin teoksiin. Internetin kautta tämä on mahdollista ja tärkeää digitaalisessa EU:ssa, mutta yhä useammat tekijänoikeuksin suojatut teokset ovat nyt netissä ilman, että korvauksia annetaan oikeuksien haltijoille. Ettekö lähteä lisätoimiin, jotta arvokuilu saadaan suljettua ja pirattitoiminta estettyä eu tasolla? Kiitos. Vielen herzlichen Dank, Frau. Kiitos oikein paljon. Komission ehdokas, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia edustaja Verhaljen tästä kysymyksestä haluaisin suoraan sanoa, että minä olen tähän kulttuurilliseen monimuotoisuuteen sitoutunut. Se on hyvin rikas Euroopassa ja on tärkeää meille nykyisin taata se, että audiovisuaalinen kenttä ja eurooppalainen kulttuuri säilyy. Tämä on erittäin tärkeää siksikin. On tärkeää, että eurooppalaiset kulttuurilliset sisällöt nauttivat ähm, myöskin digitaalisessa maailmassa tekijän oikeussuojaa. Samaan aikaan meidän täytyy kunnioittaa jäsenmaiden periaatteita ja eurooppalaista visiota. Tästä syystä olen sitä mieltä, että meillä on nyt tämä arvo kuiluun liittyvä ehdotus, mutta on myöskin hyvin tärkeää, että yhdessä toimijoiden kanssa voimme tehdä töitä, jotta voisimme heidän oikeuksiaan puolustaa. Tämä liittyy myös siihen, mikä meidän rikkautemme on. Eurooppalainen pääoma, eurooppalainen kulttuuri, tiedämme, kuinka paljon tämä on nyt lainsäädäntötyössä esillä nykyisin. niin tiedämme, että meillä on jonkin verran erimielisyyksiä parlamentin ja muiden toimielinten välillä tässä asiassa minulle. Tarkoittaa, tämä tarkoittaa sitä, että perustamme sitä periaatetta puolustamme, että teoksen tekijän täytyy nauttia näkyvyyttä ja paremmasta jakelusta myöskin päästä nauttimaan. Tämä on myöskin taloudellinen kysymys, Haluaisin toimia niin, että nämä luovat tekijät voivat vapaasti ammattiaan harjoittaa. Mitä sitten tulee piratismiin ja siihen sen vastaiseen taisteluun ja mahdollisuuteen puuttua asiaan, kun huomaa, että oma teos on laittomassa levityksessä. Kyllä me teemme töitä tämän eteen. Kiitos. Oikein sydämestä kiitokset. Oliko teillä täydentävä lisäkysymys? Edustaja Ferajen. Mielelläni vielä tästä aiheesta. Mikä on alustojen rooli tässä yhteydessä? Tällä hetkellä meillä on, sanoisinko, hyvin moninaista säätelyä, joka ei kuitenkaan huolehdi alustojen oikeusvarmuudesta eli palveluiden turvaamisessa. Ja kysymys, jonka haluaisin nyt esittää, on se, Onko tässä vielä jotain lisäsuunnitelmia alustoille? Koska tämä oikeudellinen tilanne on sekasortoinen tällä hetkellä ja silloin voidaan tulkita säännöt eri tavoin ja kieltää, kiertää säännöt eri tavoin. Kun ajatellaan määritelmiä, miten määritellään eri palvelut ja palvelulaadut. Tämä tarvittaisiin oikeusvarmuutta. Kiitos oikein paljon. Gabriel. J'entends bien vos deux préoccupations pour... Hyvin kuulen nämä huolenaiheenne tästä alusta kysymyksestä. Tällä hetkellä tämä rooli on vielä tarkemmin määriteltävä, mutta kuten vielä toistan, niin kysymys ei ole kuitenkaan ylisääntelystä. Tässä tilanteessa kyllä rajoitetun vastuun periaate pätee niin kuin se on sähköisen kaupan direktiivissä määritelty. Ja on hyvin tärkeää, että nämä alustat todella voivat tehdä työtä, kun on todella todettu, että sisältö on laitonta, on väärinkäytöksiä, jotta ne voivat kantaa siis vastuunsa ja toimia. Sitten olen myöskin sitä mieltä, että alustojen kanssa käytävässä vuoropuhelussa on myöskin ehkä enemmän vielä mahdollisuutta luottaa vapaaehtoisuuteen. Jos haluamme tehdä yhteistyötä heidän kanssaan edelmän, niin ehkä nämä vapaaehtoiset toimenpiteet voisivat myöskin johtaa parempaan vuoropuheluun ja äh, siihen, että saataisiin innovatiivisia instrumentteja. Kiitos paljon. Edustaja Kosta. I will speak in Italian, please. Puhun Italiaa. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut komission jäsenehdokkaalle. Minä huomaan, että tässä salkussa, kuten edeltäjälläkin, on sekä sosiaalinen että taloudellinen digitaalinen ulottuvuus mukana. Tämän lisäksi meillä on koulutuksellinen ulottuvuus meillä on kuitenkin vielä suuri digitaalinen kuilu olemassa. Meidän täytyy tehdä vielä enemmän töitä digitaalisen jakautumisen myöskin infrastruktuurin ja koulutuksen alalla, mutta meidän täytyy myöskin varmistaa se, että verkko on turvallinen ala ikäiselle ja että kunnioittaa ihmisarvoa. Kuinka te tämän hyvin tärkeän pilarin suhteen aiotte edetä? Frau Costa. Kiitos paljon edustaja Costa. Komission jäsen ehdokas Gabriel. Kiitos. Tämä antaa minulle mahdollisuuden nyt puhua aiheesta, joka on minulle hyvin läheinen. Tällä hetkellä tämä digitaali täytyy olla kansalaisten palveluksessa, olla kuitenkin rehellisiä. Tämänhetkinen tilanne osoittaa, että jotkut työpaikat katoavat, sitten toisia taas tulee tilalle, mutta varmasti monet joutuvat tässä nyt muuttumaan. Ja nyt tilanne on se, että meidän täytyy auttaa kansalaisia tässä siirtymässä, joten meidän täytyy välittömästi lähteä juuri näihin digitaalitaitoihin kouluttamaan. Ja kysymys ei pelkästään vain nuorista, vaan kysymys on aikuisista, vammaisista, haavoittuvaisista ihmisistä. Tarvitaan aloite Digital Opportunity Internship. Nuoret viidestä kuuteen tuhanteen äh, henkilöä voivat äh, tällä tavalla saada koulutusta äh, digitaalitaidoissa. Tämä on erinomainen esimerkki. Te tulette Italiasta ja tiedätte, että kuinka tärkeää tämä. Miksi otettaisiin Italiaa juuri tässä nuorisotakuussa esimerkiksi? Tämä on hyvin tärkeää, että eurooppalaisen rahoituksen kautta nähdään, että mitä arvoa Eurooppa voi tuoda sillä tavalla, että kaikki siitä hyötyvät. Haluan keskittyä myöskin eurooppalaisen yhteisrintaman perustamiseen ja edistämiseen, kun kysymys on juuri tästä. Meiltä muuttuu vielä kolme maata, joissa tätä suurta yhteisrintamaa ei ole. Tarvitaan tämä kuitenkin kaikkiin maihin, koska juuri tämän yhteisrintaman kautta, koalition kautta, voidaan identifioida parhaat käytännöt, jotta kaattaisiin yhteen ne toimijat, jotka tulevat digitaalisektorilta ja jotka voivat esittää työpaikkojen uudelle. PK-yritykset ja tarvittavat taidot erityisesti niiden osalta ovat hyvin tärkeitä minulle. Eh, eh, kuten monet eh, kollegat, meitä kiinnostaa tukea luovaa työtä ja tuotantoa tekinoikeuksia audiovisuaalisella alalla. Me tarvitsemme reilut toimintaedellytykset kaikille. Eh, ja me olemme keskustelleet näistä verkkoalusteista. Me tarvitsemme vielä lisää normejakin, kuten tässä todettiin. Ja tässä on toinen puoli, nimittäin se, kuinka voisimme tukea myöskin mediaohjelman kautta mahdollisimman paljon, johon te viittasitte, eh, jakelua. Kuinka te aiotte tukea enemmän myöskin taloudellista mediaohjelmaa ja kuinka voisimme uusia rahoitusvalintoja käyttää paremmin. Meillähän on nyt vain kaksi eurooppalaista toimijaa, jotka ovat äh, näiden eurooppalaisten äm, ähm, lainajärjestelyjen kautta päässeet nauttimaan tuosta. Kiitoksia. Kiitos paljon, Gabriel. Vilpittömästi ajattelin teitä Juuri silloin, kun minä jouduin hiukan lyhentämään näitä vastauksia niin kirjallisiin kysymyksiin, koska todella tarvitaan juuri tätä. Creative Europe ja media ovat tärkeitä asioita, ne ovat symboleja, vaikka niillä on pieni budjetti, niin niillä on valtava näkyvyys. Ja vielä paljon on tehtävää. Kyllä, mediaohjelma, joka vuodesta 1991 pohjaa juuri sille, että edistetään kulttuurista moninaisuutta ja elokuvateollisuutta. Meillä on hyvin konkreettisia esimerkkejä juuri tästä takuumekanismista 2016-2020 vuosille. PK-yritykset kulttuuripalvelujen puitteissa voivat tuoda valtavasti työpaikkoja tähän ja toimia hyvin aktiivisesti. Minä haluan tästä vuodesta lähtien tukea yhdessä ää, ää, EFSI-säätiön ähm, äh, rahaston ja äh, myöskin sijoitusrahaston puitteissa tukea juuri tätä toimintaa. Dank. Oikein sydämestä kiitokset. Ashley Fox on seuraava puhuja. Thank you, President. And Mrs. Gabriel. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen ehdokas Gabriel, onnettelut tästä nimeämisestänne. Voisitteko kertoa omat kantanne Mitä etua voi olla säätelyyn uudenlaisen digitaalisen teknologian saralla? Kiitos. Eine kurze Frage, Frau Gabriel. Kiitos, Mr. Gabriel. Merci, Monsieur Fox. Kiitos tästä kysymyksestä. Tämä on asia, jota yhdessä Dombrovskisin kanssa äh, olen tarkastellut äh, rahoituksen osalta ja Euroopan kanssa äh, yksityisen suojan osalta. Tällä hetkellä toisaalta voimme tarkastella innokkuutta näiden teknologian kehittämisessä, erityisesti juuri sen kautta, kuinka turvataan tämä tällä tavalla voidaan toimia edistyksellä tavalla vaikkapa terveyden puitteissa, mutta tämä on myöskin sellainen ala, joka on kovasti kehittymässä. Kysyitte tuossa, kuinka säädellään tätä, säädelläänkö teknologiaa, siis ei, vaan kysymys on siitä, että pyritään teknologianeutraaliuteen. Sen sijaan pyritään seuraamaan sitä, kuinka tilanne kehittyy. Olen hyvin tarkkaavaisesti seurannut tätä konferenssia, jota täällä parlamentissa toukokuussa pidettiin, ja joka todella vahvisti sitoumuksen myöskin tähän. Haluan myöskin hyvin tarkkaavaisesti seurata tämän teknologian kehittymistä, jotta voidaan ottaa huomioon jo olemassa olevat direktiivit. Esimerkiksi kysymys on vaikkapa juuri henkilötietojen suojaamisesta, onpa kysymys sitten mistä teknologiasta tahansa. Ja toisaalta tietysti myöskin seuraamme tätä, kuinka tämä ala kehittyy, koska on myöskin näihin teknologioihin liittyy hyvin kielteisiä asioita. Ja haluan erityisesti viittää, viitata siihen, mikä on läpinäkyvää, mikä on siis sallittua ja mikä ei taas ole sallittua, vaikkapa bitcoinit ja äh, sähköiset lompakot ja myös tällaiset muut instrumentit äh, know your customer tyyppisesti. Joten tämä ei mielestäni ole vielä hetki lähteä tätä sääntelemään, vaan tarvitaan ensinnäkin äh, sitä, että tarkastellaan näitä myönteisiä aspekteja, jotka ovat meille kaikille hyödyllisiä. Oikein paljon kiitoksia. Oliko teillä vielä lisäkysymys? Thank you. Mrs. Gabriel. Kiitoksia. Kiitoksia. Te sanoitte, että minä sinne säätelyä, mutta en kyllä näin sanonut. Pohdin paljon, että samaa mieltä kanssani siinä, että hyvin usein täällä parlamentissa me näemme uuden teknologian uhkana. Te viittasitte kriittisesti Uberiin ja muuhun teknologiaan ja toiveeseen säädellä näitä. Hyvin usein itse asiassa, jos me poliitikot astumme askeleen taaksepäin, niin tätä houkutusta säädellä kaikkea hillitsemme, kansalaiset pääsevät nauttimaan teknologian kehityksestä. Pohdinpa, oletteko samaa mieltä siitä, että fintech-työryhmä komissiossa on jotakin, minkä suhteen meidän olisi pitänyt, katsotaan ja odotetaan lähestymistapa eh, omaksua. Pitäisikö me nyt DLTn suhteen toimia samoin, että me poliitikkoina pilaa jotakin, mikä voi kuluttajia todellakin hyödyttää? Oikein paljon kiitoksia. Teillä on vastausvuoro, olkaa hyvä. En ce qui me concerne, je vois osalta, omalta osaltani en näe uutta teknologiaa uhkana, mutta joka kerta on kuitenkin mietittävä myöskin mitä, minkä sanoin tuossa alussa. Meidän täytyy todella ottaa huomioon arvomme, tietosuoja, periaatteet, kaikki nämä asiat ovat sellaisia, joita ei voida asettaa kyseenalaisesti ja olen, kyseenalaiseksi. Ja olen todella sitä mieltä, että meidän täytyy olla optimisteja, innostuneita näistä uusista teknologioista, hyötyä niistä, mutta kuitenkin samanaikaisesti on analysoitava tätä tilannetta myöskin siltä pohjin, että emme millään lailla jätä ketään ulkopuolelle tässä äh, muutoksessa. Tähän olen aivan alusta lähtien halunnut äh, todella sitoutua. Dank. Die nächste Kiitos paljon. Seuraava kysymys, Tiita Sarantsova. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsenehdokas. Ensin onnittelut. Sitä te teidät nimettiin ehdokkaaksi. Sanoitte selkeästi, että ymmärrätte, miten tärkeät digitaaliset sisämarkkinat ovat talouden kasvun työpaikkojen kannalta Euroopassa. Sanoitte myös, että tiedon pitäisi virrata vapaasti EU-ssa. Totta, digitaalisten sisämarkkinoiden keskiössä on data. Sitä kauttahan digitaalinen maailmamme toimii. Toivottavasti olette siis samaa mieltä siitä, että vapaa datan virtaaminen kuluu eu vapauksiin, mutta kysyisin seuraavaa. Haluatteko datalokalisaation kieltä. Oletteko Ansipin komission jäsenen kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitsemme lainsäädäntöehdotuksen vielä tänä vuonna? Merci beaucoup. Kiitos paljon. Komission jäsen ehdokas, olkaa hyvä. Nous avons eu l'occasion de discuter. Paljon kiitoksia edustaja Shanosova. Nyt tosiasiat huomioon ottaen voin vahvistaa tämän kyllä. Me vastustamme tietojen siirtoa sillä nykyisin kun tarkastelemme tilannetta, meillä on valtava potentiaali vapaan liikkuvuuden alalla. Te sanoitte, että tiedon vapaa liike on jotakin, mikä pitäisi olla viides suuri vapaus, jotta voisimme tästä potentiaalista päästä hyötymään. Meidän pitäisi tarkastella heti sitä, mitkä ovat suurimmat esteet tämän vapauden tiellä. Meidän täytyy todeta, että tämä on jotakin, mikä toteutuu nykyisin, mutta heti ensi syksynä me tulemme tekemään tätä työtä, olemme sitoutuneita siihen, me haluamme selkeästi, haluamme tiedon siirron estää niin, että tieto vapaasti pääsisi liikkumaan. Ja tähän täytyy liittää vielä yksi seikka, nimittäin siirrettävyysoikeus ja pääsy oikeus, erityisesti kun kyseessä ovat säädeltävät seikat, kuten esimerkiksi verotarkastukset. Tämä on tärkeää, sillä nykyisin kun tarkastellaan tilannetta, kansalaisten saama sijaintitieto suurimmassa osassa tapauksia valitettavasti ei takaa turvallisuutta. Sitä huolimatta, mitä ajatellaan nykyisin, tämä siirto saattaa aiheuttaa esteitä sielläkin, missä esteitä ei pitäisi olla. Puhunut tästä siksi, että kun tiedon siirtämisestä puhutaan. Minulla on aina tämä mielikuva, jossa meillä on ikään kuin jäävuori, jonka huippu on näkyvillä, mutta valtava osa piilossa. Tämä huippu on nyt jotakin, missä 50 prosenttia tapauksista on komission tunnustamia. Meillä on jäsenmaiden asettamia rajoituksia. Tämän lisäksi meillä on erilaisia toimia, joihin yritykset ovat johtun, jo ryhtyneet ja siirtäneet tietoa ja tämän jälkeen meillä on tätä luottamusta koskeva valtava näkymätön osio. Kiitos oikein paljon. Oliko teillä lisäkysymys? Edustaja Sarantsova. Encouraging response. Kiitos oikein paljon tästä kannustavasta vastauksesta, mutta kysyisin, voisitteko konkreettisemmin sanoa, mitä muuta meidän pitää hyväksyä Euroopan tasolla? Minkälaisia toimia tarvitaan, jotta voidaan huolehtia siitä, että talous voi kasvaa Euroopassa? Kiitos paljon. Komission jäsenehdokas, olkaa hyvä. Kuten aivan alussa sanoin, datatalouden luvut 2012 ovat 216 miljardia euroa. Odotamme tähän kasvaa. Vaikka unioni ei tekisi mitään, niin kasvu kuitenkin on olemassa, joten tämä on hyvin tärkeää, että nopeutamme toimia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että datan säilytyspaikka asiassa etenemme. Tämä ei varmasti ole helppoa. Tarvitaan paljon yhteistyötä yritysten kanssa. On tehtävä paljon työtä myöskin jäsenvaltioiden kanssa. Herra Rova Sarantsova, haluan vakuuttaa, että vakuutusten analyysi on jo meneillään. Ja vielä enempää ei voi sanoa, mutta kerron vain kaksi minulle tärkeää asiaa Puolitoista vuotta sitten jäsenvaltiota, kaikki jäsenvaltiot tulivat tähän mukaan ja vain PK-yritykset ovat jättäneet vielä vastaamatta. Tällä hetkellä olemme siis arvioineet näitä vaikutuksia siltä pohjin, että voimme tehdä konkreettisia ehdotuksia. Vielen herzlichen Dank. Oikein sydämestä kiitokset. Martina Michels. Ja herzlichen Dank, Frau. No niin sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Arvoisa Maria Gabriel. Komission perusperiaate on neutraalius, henkilötietosuoja, tällaiset kysymykset digitaalisilla sisämarkkinoilla. Onko tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa, kun tärkeät kysymykset, kuten pääsy koulutukseen ja muut jäävät syrjään? Vastauksessani kohdassa seitsemän puhutte modernista tekijän oikeuslainsäädännöstä. Mutta jos ajatellaan museoita, kirjastoja, niin niistä ette puhu oikein mitään. Komission ehdotusten mukaan tällaiset instituutiot voivat kuitenkin syöttää tietonsa digitaalimaailmaan, mutta ainoastaan tallentaakseen tietoa. Onko tämä rajoittava digitaalisten mahdollisuuden käyttäminen digitaalisessa maailmassa paikallaan, kun ajatellaan, minkälainen tiedonvaihtokin on nykymaailmassa. Kiitos. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci beaucoup, Madame Mitchell. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Kenttä on muuttunut, verkkoalusta, kenttä, mediakenttä, ähm, tekijöiden, toimijoiden kenttä nyt kyseessä on se, kun löysimme kullakin sopivan tavan osallistua tähän digitaaliseen siirtymään. Te toitte esiin kysymyksen, jota minä haluaisin työstää vielä enemmän Euroopan parlamentin kanssa, toimielinten kanssa, sidosryhmien kanssa. Minun täytyy todellakin saada kuulla kaikkia osapuolia. Olen sitoutunut tähän ja haluaisin, että kaikki ne, joilla on vielä sana sanottavanaan, voisivat äh, niin tehdä, sillä uskon, että tässä osoititte, että on ulottuvuuksia, joiden kohdalla emme ole ehkä kiinnittäneet kylliksi huomiota ongelmiin, tai sitten olemme kiinnittäneet jonkin osaan huomiota mutta sen takana piilee toinen. Tämä on yksi niitä asioita, joissa minä haluaisin sanoa, että haluaisin tehdä lisätöitä kanssanne, jotta voisimme tarkastella kaikkia sitä, mitä vielä on tehtävänä. Mutta kuten aivan aluksikin jo totesin, nyt perusperiaate on olemassa jo. Meidän täytyy tukea luovia tekijöitä luomaan, jotta he saisivat reilun korvauksen työstään. Meidän täytyy tehdä mahdolliseksi tutkimukselle kirjastoissa, ja kulttuuriperinnön laitoksissa, jotka meidän identiteettiämme ovat olleet mukana rakentamassa, tehdä niiden työ. Me halusimme tehdä lisätöitä, jotta voisimme vielä kuulla eri mielipiteitä. Nämä kolme viime viikkoa olivat erittäin hyödyllisiä minulle ja haluaisin yhä jatkaa työtä tähän suuntaan. Kiitoksia. Kiitos paljon. Lisäkysymys, edustaja Mihias. Niin tästä yhteistyöstä. Sanoisin, että sitä te mielelläni. Te olette usein puhunut siitä, miten julkisuustyötä voidaan lisätä. Nyt meillä on ongelma valiokunnassa Euronews-kanavan kanssa – BBCn toimien ja yksityistämistoimien kautta. Ja nyt on kyse työoloista siellä, mutta myös ohjelmien monimuotoisuudesta. Aiotteko aktiivisesti puuttua tähän konfliktiin? Gabriel. Kiitos paljon. Gabriel. Madame Michel. Kiitos, että otitte esille tämän kysymyksen. Tämä on hyvin tärkeä välittömästi. Se on myöskin aika arkaluotoinen. Se on tärkeää, että Euronewsilla on tehtävänsä, joka on siis yleisluontoinen peruspalvelutehtävä Euroopassa. Eurooppalainen kanava, joka tuottaa laadukasta tietoa ja 38 prosenttia eurooppalaisista vain ovat sitä mieltä, että he saavat hyvin tietoa. Määrää pitäisi kasvattaa. 2016 on sovittu neljästä vuodesta eteenpäin Euronewsin kanssa. Ja tässä yhteydessä meillä on kuusi tärkeää tavoitetta. Ja, tavoitetta, joihin Euronewsin täytyy pyrkiä. Hyvin tärkeää mielestäni on se, että komissio tässä määrittelee tämän ajan. Mielestäni meidän täytyy edistää monikielisyyttä, kuten sanoittekin, toimittajia on kunnioitettava, jotta uutisomisia ei tulisi. On myöskin valvottava sitä, että Euroopan unionin tehtävä tämän yleisen No, anteeksi. Je confirme just olen pahoillani, mutta todella siis vahvistan vain sen, että yksi tärkeimmistä tehtävistä, jos minut komissaariksi valitaan, on juuri se, että tästä asiasta keskustellaan yksityiskohtaisemmin, koska tuossa toimeksiantokirjeessä todella yhdessä teidän kanssanne tätä hyvin tärkeää yleispalvelua täytyy viedä eteenpäin. Oikein sydämestä kiitokset. Tiedän, että ei ole helppo aina vastata minuutissa näihin kysymyksiin, mutta valitettavasti joudun olemaan tässä niin tiukkana. Seuraava on Julia Reda. Äh, Dear Commissioner Designate. Kiitoksia hyvä komission jäsen ehdokas. Ymmärrän, että te olette varovainen äh, ja nyt kautenne on melkoisen lyhyt ja kukaan ei odota, että te tekisitte kaiken. Mutta haluaisimme tiedä, Tämä, mitkä ovat teidän arvonne näissä hyvin vaikeissa kysymyksissä, kun julkiset äh, mielipiteet ovat äh, ristiriidassa muiden intressien kanssa. Tässä äh, te viittasitte siihen, että oikeudellinen pääsy salaukseen voitaisiin antaa. Tämä on melkoisen ristiriitainen kysymys. Sitten Helge Trupper kysyi artiklasta 13 ja siitä, onko se e-kauppadirektiivin kanssa samoilla linjoilla valvonnan osalta. Tietenkin kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tekijöiden pitäisi saada korvaus, mutta onko tämä perustelu sille, että valvomme kaikkea, mitä kansalaiset tekevät verkossa. Parlamentti on aina e-kauppadirektiiviä tukenut, se on tukenut innovaatioita ja kansalaisten oikeuksia, mutta se voi toimia vain, jos sitä valvotaan. Valvoisitteko se sen toteutumista jäsenmaita vastaan ja oletteko te parlamentin toiveiden mukaisesti varmistamassa sitä, että e-kauppadirektiiviä toimeenpannaan samoin kaikissa jäsenmaissa? Kiitos paljon. Gabriel. Kiitos näistä kysymyksistä. Olen täysin tietoinen siitä, että on ja toivon mukaan edelleen on ähm, vielä äh, mahdollisuus äh, edetä tässä äh, alhaalta ylöspäin mentäen. Tästä on vielä keskusteltava ja tämä juuri osoittaa, minkä takia vielä kahden vuoden ajan nyt on siis paljon tehtävää. Mielipiteeni on teidän ansiostanne nyt todella muotoutunut ja ehdotan siis vuoropuhelua ja haluan e-, esittää, että olen valmis tähän suuntaan menemään. Mitä tulee tuohon e-kauppadirektiiviin, tämä on hyvin tärkeä asia. Tämä on todella digitaalisen sisämarkkinen ytimessä ja tämä liittyy myöskin tähän juridiseen puitteistoon, koska tämä mahdollistaa myöskin tämän markkinan sisällä vapaan liikkuvuuden. Tällä hetkellä kysymys siitä, lähdetäänkö sitten uudistamaan tätä direktiiviä vai ei, niin vastaus on jo annettu. On jo kolme arviointia tehty 10, 12, 15 vuosina ja komissio on päättänyt, että tämä direktiivi riittää, riittää vielä. Tällä hetkellä parlamentti ja neuvosto ovat tukeneet tätä direktiiviä. Tällä hetkellä meillä on vielä edessämme uusia tilanteita ja meidän täytyy tietysti miettiä, että riittääkö tämä tämä rajoitettu vapaus, joka liittyy alustoihin ja laittoman sisällön poistaminen ovat hyviä esimerkkejä tästä. Nämä ovat tärkeimpiä asioita, joihin on puututtava. Ja tämä on hyvin tärkeää, koska Euroopan tasolla voidaan jatkaa tähän suuntaan. Olen täysin tietoinen siitä, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä. Olen täysin tietoinen siitä, mitä arvoja meillä on. Ei yleistä valvontaa. Direktiivi on hyvin selkeä tältä osin, mutta on myöskin nähtävä, mitä jäsenvaltiossa ja toimielimissä tapahtuu. Minä aion reagoida toimivaltuuksien puitteissa ja siinä tilanteessa, kun huomaan, että komission toimivaltuuksissa valtuuksien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä on noudatettu. Pahoittelen, joudun keskeyttämään aikaan loppu. No minua kiinnostaa edelleen, saadaanko lainsäädäntöä vai ei silloin poistamista. Mutta toinen aihe, kun edustan useampaa valiokuntaa kuin vain yhtä, ja tämä liittyy kyberturvallisuuteen. Kirjallisissa kysymyksissä, joten turva merkin mainitsette, mutta haluatteko parantaa IT-turvallisuutta esineiden internetissä niin, ettei ainoastaan anneta tätä merkkiä, vaan puhutaanko niiden tuottajien vastuusta, jotka eivät huolehdi turvallisuudesta omissa esineiden internettuotteissa. Kiitos paljon. Olkaa hyvä, voitte vastata. Kiitoksia edustaja Rede tästä vaikeasta kysymyksestä, sillä kyllä on todellakin äh, äh, eurooppalaisen äh, turvallisuusstrategian uudelleenarviointi tullaan tekemään lokakuussa. Voisin palata yksityiskohtaisemmin ähm, viraston mandaattiin ja merkintäkysymyksiin, mutta te liititte myöskin tuotevastuun esimerkiksi eh, verkkoyhteyksissä olevan auton osalta. Tiedätte, että nämä ovat aiheita, joissa tarvitsemme lisää eh, keskustelua, kun eh, tällainen verkkoyhteydessä oleva auto ylittää rajan ja siinä on ongelma, kuka on vastuussa. Meidän täytyy yhä keskustella näistä kysymyksistä. Minä olen sanonut, että ehdottamani uudelleenarvioinnin puitteistossa tämä äh, sertifiointi ja merkintä tullaan käsittelemään, myöskin Enissan rooli. Ja minä haluaisin vahvistaa kansallisten kriisikeskusten, onnettomuuskeskusten roolia. Teemme myöskin tätä työtä komissiossa, mutta tämän jälkeen mitä tulee tuotevastuuseen, meidän täytyy ensin keskustella kaikkien osapuolten kanssa ettemme jälleen kerran loisi sellaista ratkaisua, joka ei ole sopiva eikä ota kaikkia intressejä huomioon. Oikein sydämestä kiitokset. Ja vielä kerran, Marko Sulla. Grazie. Ja kiitoksia komission jäsenehdokas. Ähm, meillä on hyvin tärkeä asia, digitaalimarkkinakenttään liittyvä asia trilogissa, nimittäin maantieteelliset rajoitukset. Nämä koskevat niin kutsutut geoblokkaustoimia audiovisuaalisessa sisällössä. Tämä perustuu kansalliseen säännöstöön ja esimerkiksi jonkin filmin tekijänoikeuksien haltija voi rajoittaa palvelun pääsyä. Tässä yhteydessä komissiolla olisi tehtävää? Tuletteko toimimaan tapaus tapaukselta ähm, ilman, että meillä on yleistä lähestymistapaa komissiolta? On vaikea edetä. Mitä tulee näihin materiaalisiin rajoituksiin audiovisuaalisella alalla, nämä lausekkeet ovat hyvin perustavanluontoisia koskevat yritysten oikeuksia, mutta on tärkeää tietää, tuleeko komissio tekemään päätöksen liittyen maantieteellisiin rajoituksiin ja koska näin tulee tapahtumaan. Kiitoksia. Sydämestä kiitokset. Olkaa hyvä, Gabriel, voitte vastata. Merci beaucoup, monsieur Zulo. Kiitos. Jaan kysymyksen kahtia. Toisaalta puhuitte tuossa uh, urheilutapahtumista geoblokkauksen yhteydessä. Haluan muistuttaa, mikä on tämän asetuksen tarkoitus. Tarkoituksena on edistää kansalaisten ja muiden toimijoiden oikeuksien suojelua ja kun kysymys on siis passiivisesta myynnistä. Ja toisaalta taas sitten on hyvin tärkeää ja komissio on näin todennutkin, että jos jotain riskejä on olemassa, jotka liittyvät siihen, että pyritään kiertämään niin sellaisia sopimuksia, jotka on tehty toisaalta jakelijan ja tuotteen välillä, niin se ö, voidaan peruuttaa. Mutta te puhutte toisesta asiasta, kun kysymys on audiovisuaalisesta sektorista. Kyse ei ole, ei ole samasta alasta. Tämä on hyvä tehdä tämä ero. Kun puhutaan näistä tilanteista, on hyvä muistuttaa joka kerta, että, äh, kysymys, että mistä asiasta on kysymys. Kilpailupääosasto tekee oman työnsä ja äh, kysymys ei ole yleisistä sovellettavista toimenpiteistä, vaan tapauskohtaisesti äh, yksilökohtaisesti edetään. Ja tässä yhteydessä on tehtävä ero passiivisen myynnin välillä, kun kysymys on audiovisuaalisesta tuotteesta sen kanssa, että toisaalta halutaan myöskin turvata tuo sopimusvapaus, joka saattaa jollain lailla joihinkin alueille sitten rajata tämän sisällön saamisen. Joka tapauksessa minä olen valmis siihen, että kaikissa niissä tapauksissa, jotka tietoihin, tietoihin tulevat, että niistä voidaan keskustella myöskin muiden komission jäsenten kanssa, erityisesti Rovaistaalerin kanssa. Vielen herzlichen Dank. Eine Nachfrage? Lisäkysymys, olkaa hyvä. Ripongo una domanda in modo un po' più... Esitän kysymyksen hiukan suoremmin. Kun ajatellaan, että tulevaisuudessa meidän tulee komission lainsäädännöstä aloitetta odottaa sellaista, joka tulee käsittelemään audiovisuaalisen kentän palveluiden maantieteellisiä rajoituksia, niin onko näin? Gabriel, für die Antwort, bitte. No Gabriel, saatte vastata, olkaa hyvä. Oh la plus franche. Puhun nyt mahdollisimman suoraan nykyisten tietojeni mukaisesti ja pohjaten niihin keskusteluihin, joita minulla on ollut sekä asiantuntijoiden että eri teknisen alan edustajien kanssa. Tätä ei ole lähitulevaisuuteen suunniteltu. Vielen herzlichen Dank. Oikein sydämestä kiitokset. Seuraavana Janus Korvin-Mikke. Nie wiem, czy pani zdaje sobie sprawę e, z... Kiitos. Tässä sitä ymmärtää, kuinka takapajainen, tapajuinen Eurooppa on verrattuna Kiinaan ja Yhdysvaltoihin ja miksi olemme paljon jäljessä. No, Amerikassa kukaan ei ole koskaan ollut mitenkään huolestunut siitä, onko joku jäänyt ulkopuolelle vaiko ei, vaan siellä on menty reippaasti eteenpäin. Sen takia he ovat paremmat näissä IT-palveluissa kuin Eurooppa on. Ja nyt minusta tuntuu siltä, että te toteatte, että ähm, kaikki äh, tekijät pitäisi äh, nyt sitten luetteloida. Kuka tekee tällaisen luettelon? Tämä ensimmäinen Ja Sitten toinen kysymys. Te puhutte vihapuheesta. Kuka oikein määrittelee, mikä on vihapuhetta tai ei ole? Onko vihapuhetta sanoa, että äh, juutalaiset yrittävät valvoa koko pankkimaailmaa? Onko tämä vihapuhetta? Vai sekö, että on saatava korkeat verot kaikille kansainvälisille yrityksille. Onko tämä vihapuhetta vaiko se, että sanotaan, että Venäjä yrittää valloittaa Euroopan? Kuka oikein määrittelee, mikä on viha, vihapuhetta ja mikä ei? Gabriel, bitte. Kiitos. Gabriel, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia Korvin Miikki tästä kysymyksestä. Minulle meidän demokraattisessa arvoihin ja keskusteluun perustuvassa yhteiskunnassamme vihalle ei ole sijaa ja olen hyvin tyytyväinen, että parlamentti puolustaa tätä kantaa, sillä me olemme laajentaneet määritelmää niin, että selkeästi kaikki viittaukset etniseen syntyperään, seksuaalisuuteen, kaikkeen mikä voi loukata ihmistä on otettu mukaan. Ymmärrämmekö me, kuinka nämä vihapuheet eivät meitä auta ja kuinka ne yksinkertaisesti demokraattisen yhteiskuntamme perustaa murentavat. Kyllä, ilmaisuvapaus täytyy suojata, tiedonvapaus myöskin, mutta samaan aikaan vihapuheen suhteen haluan olla hyvin selväsanainen. Tämä on minulle sellainen asia, joka vaatii meidän kaikkien ponnisteluja, jotta voisimme omaa yhteiskuntamalliamme puolustaa, jotta voisimme omia arvojamme ja periaatteitamme puolustaa. Ja haluaisin todellakin äh, päättää tähän vastaukseni, sillä uskoakseni kunnioitus, toisen kunnioitus on tärkeää. Jos jotakin sanottavaa on, vihapuhe ei kyllä todellakaan ole väline, jolla viestin välittää. Tämä on jotakin, mikä minulle on hyvin tärkeää. Pohdimmeko me esimerkiksi sitä, mikä vaikutus on lapsiin vihapuheella, mikä on vaikutus nimenomaisesti niihin ihmisiin, jotka pyrkivät energiansa muilla aloilla käyttämään. Tässä haluaisin vedota kaikkien vastuullisuuteen sillä kyseessä on todellakin aihe, jonka suhteen ei voida pelleillä yksinkertaisesti. Oikein sydämiset kiitokset. Oliko teillä lisäkysymys, edustaja Kari Mikke? No niestety nie dostałem Valitettavasti minä en saanut tarkkaa vastausta. Olen paljon teitä vanhempi. Olen ollut vankilassa kommunisti aikana yli vuoden ja mm, muun muassa siitä syystä, että äh, levitin väärää tietoa, joka silloin katsottiin olevan haitallista Puolan tasavallalle. Ja sain sakot 9000 euroa siitä, että levitin tietoja, jotka olivat kuitenkin äh, aivan julkisesti kirjoissa. Ja minulle kerrottiin myöskin, että minä nyt tässä loukkaan EUn perusarvoja. Kysymykseni on siis, kuka päättää, mikä tieto on väärää, mikä ei ole väärää? Vai sanotaanko, että väärää tietoa on se, joka on arkaluontoista tietoa. Eikö kaiken tiedon pitäisi olla internetissä saatavilla, joten kaikki voivat sanoa, mitä he haluavat, ja myöskin sitten kantavat vastuun siitä, mitä ovat itse sanoneet. Frau Gabriel, bitte, Sie haben das Wort. Frau Gabriel, teillä on puheenvuoro. Minä olen ylpeä voidessani näistä nimesten tasa-arvoa puolustaa. Minulle, kuten olen todennut aikaisemminkin, Kyseessä ei ole nykyisin se, että sanoisimme kuka on vastuussa valvoa sitä, mitä me sanomme. Siksi minä muistutin siitä, että tässä periaatteena on itsesäätely. Tämä on meidän omaa vastuutamme. Kyllä, meillä on arvoja, joita me puolustamme, ja minä näitä arvoja tulen aivan loppuun asti puolustamaan. Vielen herzlichen Dank. Oikein sydämestä kiitokset. Andreas Schwab. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minun on heti viitattava komission jäsenehdokas siihen, että minä en esitä kysymystä, jonka kautta saadaan suosion osoituksia. Mielestäni olette selvinnyt erittäin hienosti tähän mennessä EPP-ryhmässä. Olimme oppineet tuntemaan teidät kahdeksan vuoden aikana, joten teille varmasti kaksi vuotta riittää ihan hyvin siihen, että saatte jotain aikaiseksi. Komission puolivälin arviointi esitti myös kysymyksiä. Ja teidän salkussannehan on, kun sisämarkkinavaliokunnassa on Ötigerin salkusta kuusi asiaa ja muutama kysymys on vielä avoinna, joten kysyisin ihan tarkkaan puolivälin arvioin liittyen, mitä komission jäsenenä teette, jotta tämä alusta, jossa puututaan yrittäjiin tai kuluttajiin, etenee erityisesti epäreilut kaupan käytänteet kiinnostavat. Sopiko tämä puolivälin arviointiin tämän alustan osalta? Kiitos. Kiitos paljon komission sen ehdokas. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur Schwab. Kiitokset. Kyllä. Tämä on osa minun identiteettiäni, epp kuuluminen, mutta myöskin se yhteistyö, jota olen tehnyt muiden poliittisten ryhmien kanssa, kuuluu omaan kokemukseeni. Mutta tämä on se, mikä meitä ohjaa. Nähdään, kuinka kansalaisten etuja voidaan eri poliittisilla tahoilla turvata. Minulla on jo ollut mahdollisuus itse asiassa vastatakin tähän, mutta voin vielä täsmentää tätä. Kyllä, komissio teki ehdotuksen näistä epäreiluista käytännöistä, kun kysymys on alustoista ja yrityksistä, ketkä, jotka siellä toimivat. On hyvin tärkeää myöskin tuota, taata kansalaisten etujen suojaaminen. Tätä emme voi asettaa kyseenalaiseksi. Ja kerron tähän hyvin tarkan esimerkin. Kun valitsee hotellin, niin tietysti mielellään haluaisi tietää, että se tarjous, joka tehdään, todella vastaa niitä kriteereitä, jotka meillä on, vai johtuuko se sitten tämä tarjous siitä, että se on saanut parhaiten sponsoro, sponsorointia. Joten ö, minä lähtisin tätä kautta tähän asiaan käsittele, tätä asiaa käsittelemään yritykset, alustat, kansalaiset, kuluttajat ovat vastaus tähän kysymykseen, koska tätä kautta tulee luottamus, tätä kautta tulevat mahdollisuudet innovaation ja luovuuden kehittämiseen. Tätä periaatetta minä puolustan, koska minulla on tuossa valitettavasti äsken tukkauksessa näistä tietopalveluista en sitä saanut, mutta juuri uskon, että tässä myöskin yhteistyöllä voidaan päästä eteenpäin sillä tavalla, että alustat ovat niitä, jotka tuovat innovaatioita, jotka kehittävät, jotka ovat PK-tahoja. Ja samanaikaisesti meidän täytyy sitten kuitenkin tarttua niihin ongelmiin, joita havaitaan ja pitää kuluttajien etu mielessä. Paljon kiitoksia. Edustaja Schwab, lisäkysymys. Niin jatkokysymys. Kun ajatellaan juuri tuota gatekeeper-tehtävää, joka annetaan alustoille, onkohan tässä myös algoritmien valvonta ajatuksena esillä? En ole ihan varma, mikä kantamme tulisi olemaan, mutta komission jäsen ehdokas, miten te suhtaudutte algoritmien valvontaa tarkastamiseen? Kiitos paljon. Teillä on vastauspuheenvuoro, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia uudelleen tästä kysymyksestä. Käsittelen tätä kysymystä en valvonnan näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, kun voisimme paremmin ymmärtää, kuinka algoritmit toimivat. E, kiitokset Euroopan parlamentille siitä, että olette tehneet tämän mahdolliseksi. Tällä hetkellä meillä on pilottihanke käynnissä. Tulevat 16 kuukautta meillä on rahoitus Euroopan parlamentin ansiosta tutkimukselle jonka tarkoituksena on ymmärtää paremmin, kuinka nämä algoritmit toimivat. Ne eivät saa olla mikään näkymätön käsi, joka aiheuttaa myöskin äh, negatiivisia seuraamuksia, jotka tunnemme. Jälleen kerran niiden täytyy olla näiden arvojemme väline läpinäkyvyyden, tasapuolisuuden, jotta voisimme varmistaa sen, että inhimillinen lisäarvo luovassa Euroopassa on jotakin, mikä hyötyy meidän energiastamme. Kiitos paljon. Seuraava kysymys Birgit Sippel. Kiitos. Menestyksekkäät digitaaliset sisämarkkinat tietysti tarvitsevat sitä, että kaikilla on tasaveroiset mahdollisuudet erilaisiin oikeuksiin, esimerkiksi vaikkapa juuri tietojen luottamuksellisuuteen, tietojen painon luottamuksellisuuteen, ja niin poispäin. Kuinka aiotte taata sen, että nämä oikeudet taataan Euroopassa teidän toimijassanne tuossa virassa ja oletteko myöskin varmi, valmiita äh, ottamaan huomioon nämä äh, oikeudet, kun tehdään uusia sisämarkkinaehdotuksia? konkreettisesti myöskin, kuinka aiotte sitoutua siihen, että e-yksityisyyssääntelyssä todella pyritään siihen, että henkilötietoja suojataan voimakkaasti Euroopan unionissa, erityisesti kun kysymys on lobbausyrityksistä ähm, ja ähm, siitä, että kun kysymys on yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Herzlichen Dank. Kiitos oikein paljon. Noin Gabriel, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame. Paljon kiitoksia edustaja Sipil tästä kysymyksestä. Kuten aivan aluksi sanoin, minulle kyseessä on johdonmukaisuus 25. toukokuuta 2018 yleinen tietosuoja-asetus GDPR tulee astumaan voimaan. Meillä on hyvin laajia kriteerejä. Me olemme johdonmukaisuuden vuoksi e yksityisyyspakettia ehdottaneet. Tämä liittyy myöskin viestintään. Tässä on mielestäni jotakin hyvin keskeistä, nimittäin suostumus. Huomaatte, että sekä gdpr että e-yksityisyydessä suostumus on hyvin tärkeä seikka, ja olen itsekin siihen sitoutunut. Kun puhun johdonmukaisuudesta, meidän täytyy tarkistella kaikkia niitä määritelmiä, jotka liittyvät e-yksityisyyteen. Täytyy tarkastella niitä sanktioita, joita on annettu. Täytyy tarkastella myöskin viranomaisia, joita jotka tulevat saamaan tehtäväkseen valvonnan sillä, jos me emme onnistu tätä johdonmukaisuutta aikaan saamaan, <clears throat> mitä tapahtuu? Yleisessä tietosuoja meillä on kansalliset tietosuojaviranomaiset, jotka valvovat äh, lainsäädännön toteutumista ja sitä, kuinka oikeuksia noudatetaan. Jos äh, e-yksityisyys ei hyväksytä, jokin toinen viranomainen joutuu tekemään vielä lisää, eikä voi käyttää johdonmukaista kontrollimekanismia, jonka me olemme tässä yleisessä tietosuoja luoneet. Nykyisin kiinnitän huomioon kaikkiin näihin ulottuvuuksiin ja tästä syystä sitoudun tekemään töitä Euroopan parlamentin kanssa, jotta me voisimme tunnistaa sen, mitä meillä on vielä tehtävänämme. Olen kuullut sanottavan, että meillä on kaksi kantaa. Toisaalta sanotaan, että tämä on kunnanhimoista kunnianhimoista, eikä eivätkä kaikki osaiset voi yhtä aikaa astua voimaan, mutta emme saa unohtaa, että tässä kyseessä on kansalaisten turvallisuus. Tämä turvallisuus, joka on heille kaikkein tärkein prioriteetti. Kiitos paljon. Joudun valitettavasti keskeyttämään Edustaja Sippel, täydentävä lisäkysymys. Kiitos oikein paljon. Keskitytte kovasti e-yksityisyyteen. Toivottavasti ymmärsin kuitenkin oikein, että yleisesti ottaen teette aivan parhaan yksityisyyden suojelemisessa kaikilla aloilla digitaalisilla sisämarkkinoilla. Salkkuni on kovin suuri. Haluaisin lisätä kysymyksen, joka liittyy enemmän jurivaliokuntaan. Tiedätte, että kapsat asetuksessa on paljon kritiikkiä esitetty alkuperämaaperiaatteen suuntaan. Uskotteko tähän periaatteeseen, jota on ehdotettu, ja miten haluatte vastata kritiikkiin, jota on esitetty, ja missä määrin näette asetuksen liittyvän Sky Competition-tapaukseen? Uskotteko ja uskoko komissio, että maarajoituksista – tulee mahdottomia Sky Competition tapauksen kautta? Tämä on todella vaikea kysymys, erityisesti juuri Kapsatin osalta, kun kysymys on juuri alkuperämaasta. Mutta nyt on todella muistettava, että ehdotamme sitä, että on helpompi saada nämä oikeudet, kun kysymys on hyvin tarkasti määritellystä palvelusta, esimerkiksi juuri tästä replaysta en nyt muista mikä tämä on ranskaksi. Mutta juuri alkuperämaa periaatetta ei tässä ole tarkoitus asettaa kyseenalaiseksi, koska haluamme edistää tätä rajat ylittävää toimintaa, mutta samanaikaisesti olen myöskin tietoinen siitä, että on olemassa huolenaiheita. Vain noin viikko sitten esittelijä ei onnistunut samanaikaisesti kokousta tästä on siis tärkeää kuitenkin mennä eteen tässä asia, eteenpäin tässä asiassa. Ja on hyvin tärkeää myöskin tarkistaa, missä menevät nämä äh, geoblokkausmaarajoitusrajat. Ähm, Alkuperämaan alkuperämaa periaate ei rajoitu vain sopimusvapauteen, jotta voitaisiin rajoittaa äh, sisältöä tietyille alueille, vaan äh, maarajoitukset ja tämä sopimusoikeus liittyvät siihen, että juuri tällä tavalla etenemme, jotta tietyt perusoikeudet säilytetään, mutta että kuitenkin menemme eteenpäin. Paljon kiitoksia. Antti Drapatski on seuraava kysymyksen esittäjä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Rova Gabriela, vaan aluksi haluaisin onnitella teitä siitä, että olette nyt komission ehdokas. Mielestäni myöskin tapanne aloittaa puheenvuoronne oli hieno viitteestä kulttuurilliseen monimuotoisuuteen. Minä olen oman ryhmäni koordinaattori kultvaliokunnassa ja siksi näin sanoin. Nyt juurivaliokunnan koordinaattorina haluaisin kuitenkin kysyä seuraavaa. Pitääkö meidän myöskin julkisia terveydenhuoltojärjestelmiä Euroopassa digitalisoida ja kuinka komissio nopeuttaisi tätä digitalisaatioprosessia? Oikein paljon kiitoksia komission jäsen ehdokas. Olkaa hyvä. Kiitos tästä kysymyksestä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, mitä tulee digitaaliseen sisämarkkinaan. Sen pitäisi tuottaa hyötyä kansalaisille ja tämä on todella yksi prioriteeteista tulevana syksynä. Kun puhutaan terveydenhuollosta, kaikki kansalaiset tietysti ovat tärkeitä. Ja kun puhutaan siitä, että onko vapaus siirtää tietoja niin meidän pitäisi olla riittävän urheita mennäksemme eteenpäin, jotta pääsy olisi terveystietoihin sähköisesti. Esimerkiksi jos ajatellaan sähköisiä lääkemääräyksiä, Tämä järjestelmä antaisi mahdollisuuden potilaille riippuen maasta, sairaalasta välttää liialliset käynnit vaikkapa sairaalassa. Tämä olisi hyvin hyödyllistä meille kaikille. Ja sen takia olen todella iloinen, että tämä on todella yksi Viron prioriteeteista. Ähm, varmasti myöskin Bulgarian puheenjohtajakaudella näin on. Lisäksi tarkoituksena on, että meillä olisi Bulgariassa sähköinen terveydenhuolto, ja tämä on aivan linjassa Euroopan tavoitteiden kanssa, joten julkishallinnolle on hyvin tärkeää, että tarvitaan jul- äh, konkreettisia äh, toimenpiteitä, jotta päästään näihin tavoitteisiin, että meillä on todella äh, yksi äh, tapa edetä. On siis yksi paperi, joka lähetetään kerran, ja sitten tämä yksi paperi kiertää hallinnossa. Niitä, sitä ei tarvitse lähettää kahteen kertaan. Kansalaiset säästävät aikaa ja ää, asiointi on helpompaa. Artikla 12 on tässä kysymyksessä ja sen pohjalta kansalaisella on vähemmän taakkaa asioinnissaan. Hallinto voi toimia tehokkaammin, se säästää aikaa ja toiminta on tehokkaampaa, tarkempaa. Tämä varmasti tuo meille mahdollisuuden myöskin toimia legitiimimmin myöskin kansalaisten silmissä. Kiitos oikein paljon. Edustaja Jambatke, lisäkysymys, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia tästä kattavasta vastauksesta. Lisäkysymys. Mitä komissio tekee, että voisi hallinnollista taakkaa vähentää kansalaisilta ja yrityksiltä rajat ylittävässä toiminnassa? Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä, joka antaa minulle mahdollisuuden käyttää aikaisempia vastauksiani. Kun puhumme rajat ylittävistä palveluista, puhumme juuri sitä Euroopasta, jonka me haluaisimme, yhteenliitettymän, tehokkaamman Euroopan, enemmän yhteyksiä yritysten kansalaisten välillä. Ja siksi komission jäsenenä keskittyisin ensinnäkin tämän periaatteen liitteen vahvistamiseen. Asiakirja lähetetään kerta kaikkiaan yhden kerran. Tämä yksinkertaista menettelyä kansalaisten ja yritysten osalta ja hallinto toimisi toisin. Pari päivää sitten avasimme tällaisen portaalin, jossa eri yritykset eu tasolla saavat pääsyn rekistereihin. Ja tämä mielestäni löysi perustan tulevalle vaiheelle, jossa siirretään asiakirjoja maasta toiseen ilman, että tämä kuormittaa yrittäjiä yrityksiä. Tärkeää on huolehtia tässä turvallisuudesta, koska vaikka puhutaan hallinnosta tai terveydenhuollosta, puhutaan kuitenkin demokraattisista instituutioista ja arvoista, joita on puolustettava ja suojeltava. Kiitos. Engelkä minä. Äh, Frau Präsidentin. Kiitos puheenjohtaja. Ensin onnittelisin siitä, että teidät on nimetty komission jäsenehdokkaasta. Minulla olisi kysymys. Monia digitaalisia ehdotuksia on tehty tämän kauden aikana. Monet ehdotuksista olivat vain päällekkäisiä. Ja näitä asioita hoidetaan eri valiokunnissa, parlamentissa ja Siksi syntyy vähän ristiriitaa tässä työssä. Mikä olisi teidän lähestymistapanne esimerkiksi online-alustojen osalta, ettei tulisi tällaista ristikkäistä ristiriidassa olevaa lainsäädäntöä? Kiitos. Kiitos paljon. Hyvä Gabriel, olkaa hyvä. Je ne me, je ne me prononcerai pas sur le en tule puhumaan siitä, kuinka parlamentin sisäinen työ järjestetään kaikilla kunnioituksella, mutta komissiossa tarkastelen sitä, kuinka parempi koordinaatio voisi tuottaa tulosta. Tämä on jotakin, minkä huomaamme nyt puheenjohtaja Junckerin kanssa, poliittisen komission kanssa, erityisesti sen myötä, että niin kutsuttuja projektiryhmiä on luotu. Tämä teki mahdolliseksi yhdelle komission jäsenelle kantaa useampia salkkuja. Ja näin puolet komissaarikollegiosta on saatu juuri tähänkin keskusteluun mukaan. Me kaikkia olemassa olevaa keskustelua seuraamme. Aloita internetfoorumit, terrorismin vastainen taistelu, vihapuheen vastainen työ, myöskin äh, meillä on väärennysten vastustaminen ja alaikäisten suojelu mukana. Kaikki nämä foorumit käyttävät erilaisia menettelyjä ja tiedämme, kuinka tärkeää on, että ilmoitukset nopeasti tehdään. Näitä asioita ei kuitenkaan ole harmonisoitu. Ne toimivat eri muodoissa nykyisin. Meiltä puuttuu rakenteeltaan selkeämpi vuoropuhelua, että voisimme saada uutta suuntaa. Tämä on myöskin innovaation monimuotoisuuden kunnioittamista, mutta eikö olisi mahdollista kaikkia tätä vuoropuhelua uudelleen järjestellä niin, että meillä olisi lopultakin yhteinen tavoite, laittoman sisällön terrorismin vastustaminen, alaikäiden suojeleminen. Meidän pitää toimia niin, että nämä samat verkkoalustat, jotka näihin foorumeihin osallistuvat, toimisivat vapaaehtoisesti autosäätelyn merkeissä. Muu toiminta ei ole tarpeen. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja lisäkysymys. You were mentioning, uh... Kiitos. Mainitsitte vuoropuhelun. Tässä yhteydessä kysyisinkin, mikä on lähestymistapanne sidosryhmäkuulemisiin, kun kysymyksiin se, että kuinka otetaan myöskin niiden ehdotukset huomioon juuri tuon ehdotuksen muotoilussa. Kiitos paljon. Frau Gabriel. Voitte vastata, olkaa hyvä. me Paljon kiitoksia. Näin voin tehdä todellakin ähm, rakentaa yhteyden aikaisempaan kysymykseen. Minä pohjaan parlamentin jäsenen kokemukselleni täysi avoimuus kaikkien toimijoiden välillä. Ei ole suuria eikä pieniä, ei ole tärkeämpiä ja vähempään tärkeitä. Uskoakseni näin me pääsemme tilanteeseen, jossa tätä kapasiteettia voidaan osoittaa. Voidaan osoittaa, että olemme kuulleet eri tekijöitä ja että teemme sitten yhteisen päätöksen. Tämä on mielestäni asia, joka voidaan nähdä kaikkein yksinkertaisella mahdollisella tavalla avoimuus, kaikkien sidosryhmien tapaaminen, se, että meillä ei ole mitään jakolinjoja ja tämän lisäksi oman neutraalisuuden ja objektiivisuuden suojeleminen niin, että voimme tehdä päätöksen ja että voin itse tehdä päätökset kompetenssien rajoissa. Kiitoksia. Kiitos paljon. Seuraava kysyjä on Axel Foss. Kiitos oikein paljon. Komission jäsenehdokas. ehdokas. Mitä komissio tekee vahvistaakseen luovan teollisuuden asemaa Euroopan unionissa? Erityisesti miten puututaan epätasapainoon, joka on nyt arvoketjussa? Ja tässä yhteydessä toinen kysymys. Miten komissio aikoo puuttua valeuutisten kasvavaan määrään, kun ajatellaan, miten voitaisiin investoida kestävään laatujournalismiin. Kiitos. Kiitos paljon. Komission jäsenehdokas, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos. Aion keskittyä laadukkaaseen journalismiin valeuutisten estämiseksi, koska tähän mennessä tästäkään ei ole paljon mahdollisuutta keskustella. Tämä on hyvin minulle läheinen aihe, laadukas journalismi. Moni ääninen lehdistö on todella demokratian pohja. Tämä antaa mahdollisuuden demokraattiselle keskustelulle ja siihen, että kansalaiset tietävät äh, oikeat asiat äh, mielipiteensä muodostamiseksi. Kiitos parlamentin. On saatu tämä pilottihanke Media Literacy for All ja tätä ei millään lailla saa äh, laiminlyödä. On hyvin tärkeää äh, myöskin ottaa mediakasvatus myöskin esille kaikissa ikäluokissa, ei pelkästään vain nuorille, vaan myöskin aikuisille. Ja hyvin tärkeää on, että myöskin on sellaisia alustoja, joissa voidaan edistää sellaisia instrumentteja, joiden kautta laadukasta valistusta ja koulutusta voidaan taata, jotta demokraattinen osallistuminen taataan. Tämä on hyvin tärkeä kysymys minulle. Haluan korostaa tätä. Tämä liittyy juuri tähän valeuutistematiikkaan. Tämä ei ole uusi ilmiö, vaan se on ollut olemassa jo aikaisemminkin. Nyt se, mikä on muuttunut, on se, kuinka nopeasti tieto leviää ja se tapa, jolla se vaikuttaa myöskin demokratiassa yhteiskunnassa poliittiseen keskusteluun ja arvoihimme. On siis tärkeää taata toisaalta, että koordinoidaan eri lainsäädäntötekstien kautta tätä, kun katsotaan vaikka sähköisen kaupan direktiiviä tai audiomediavisuaalisia palveluita koskevaa direktiiviä tai kun kysymys on lapsipornografian liittyvää direktiiviä tai terrorismiin liittyviä lainsäädäntökohtia kaikki nämä aikaisemmin maininnut foorumit, erilaiset vaikka sisältöjen tarkistamiset, lastensuojelu, internet ja näin poispäin. Kaikilla näillä foorumeilla näitä asioita on vietävä eteenpäin ja olen ottanut tämän tarkoituksellisesti esille, koska uskon juuri, että tätä kautta pääsemme parempaan keskusteluun myöskin siitä, kuinka Äh, oikeudet taataan. Säänen. Kiitos paljon. Edustaja Fos, lisäkysymys. Eikö lisäkysymystä? on no loistavaa. Olette siis tyytyväinen. Seuraavan kysymyksen esittää Nikas Dantti, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut komission jäsenehdokkaalle. Uskoakseni on hyvä, että meillä tulee Euroopan parlamentin jäsenistä komission jäsen. mutta mehän olemme IMKosta, ähm, me olemme vieraana, ei ole kovinkaan paljon ähm, meidän asioitamme aikaa käsitellä tänä iltana, mutta muutama seikka. Aivan aluksi haluaisin digitalisaation aiheuttamia haasteita käsitellä työelämässä. Me tiedämme, minkälaisia mahdollisuuksia digitalisaatio luo työelämässä, mutta riskejäkin olemassa. Tässä yhteydessä tätä teemaa haluaisin käsitellä. Tämä on oikein monissa vastauksissanne, joita annoitte kuulemisen aikana viittasittekin tähän. Haluaisin tiedustella, minkälaisia strategioita konkreettisesti meillä on mitä konkreettisia toimia ja mitä konkreettisia analyysejä työelämään koituvasta vaikutuksesta komissio aikoo tehdä ja kuinka te tulette tukemaan tätä vaikeaa siirtymää. Lopultakin, mitä tulee sitten tähän rating-kysymykseen ja tämä onkin mielestäni tärkeää. Frau Gabriel, Frau Gabriel, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur Danti, de nouveau. Kiitos jälleen kerran. Annoitte minulle mahdollisuuden palata asiaan, joka on minulle hyvin läheinen. Se siis, kuinka tätä sosiaalista muutosta digitalisaation yhteydessä voidaan tukea. Ensinnäkin teen tiivistä yhteistyötä Täissenin kanssa näissä asioissa. Tuo sosiaalinen pilari on hyvin tärkeä asia ja ehdotus on juuri tulossa. Tähän on tartuttava. Toinen asia, joka on minulle hyvin tärkeä, on se, että tällä hetkellä digitaaliset valtuudet ja osaaminen ei ole pelkästään vain perustasoa, vaan tarvitaan myöskin sellaista digitaalista osaamista, joka erottaa ihmisen koneesta. Joitakin tehtäviä varmasti robotisoidaan, työpaikkoja katoaa, mutta missään vaiheessa mikään kone ei pysty luomaan tai muodostamaan sosiaalisia suhteita. Tähän on siis sijoitettava kansalliseen toimivaltuuksien osalta tarvitaan konkreettisia esimerkkejä myöskin ja aion tukea sellaista aloitetta, jonka pohjalta Euroopan sosiaalirahaston avulla voidaan esitellä tällaisia konkreettisia parhaita käytäntöjä eri jäsenvaltioille ja sitten eurooppalaisen koordinaation kautta päästäisiin äh, myöskin näissä maissa eteenpäin. Sitten toinen äh, asia, joka on hyvin tärkeä, liittyy juuri äh, tähän Digital Opportunities. Se on opiskelijoille suunnattu. Se olisi hyvä toteuttaa. Ja tässä yhteydessä haluaisin ottaa esille hyvin tärkeän, ehkä hiukan hankalankin kysymyksen. Tämä liittyy maaseudun asukkaisiin ja siihen, että myöskin naiset otetaan huomioon. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita naisien osa, naisten osalta. Lokakuussa öö, öö, julkaistaan tutkimus naisten roolista digitalisaatiossa ja öö, heidät on otettava mukaan ja myöskin heidän potentiaalinsa on otettava käyttöön tässä taloudessa. Kiitos paljon. Anteeksi, totta kai lisäkysymys. Meillä unohtui. Olkaa hyvä. Kiitoksia käsittelen toista tärkeää teemaa, tietoturvallisuutta ja toimia sen suhteen. Olemme nähneet, kuinka mm, tietoturvallisuuskysymykset vaikuttavat myöskin viime aikoina Euroopassa, ja haluaisin hiukan lisävalaistusta asiaan. Äh, me olemme jokin aika sitten asiaa koskevaa direktiiviä käsitelleet, äh, mutta äh, yhä toimimme ovat riittämättömiä. Mitä te aiotte ehdottaa? Kiitos paljon. Rankablian, olkaa hyvä. Je ne perdrai pas de vue la directive NIS. En minä tätä NIS-direktiiviä unohda. Se on ensimmäinen lainsäädännöllinen välineemme kyberturvallisuuden alalla. Ja tässä on kaikkein tärkeimpiä elementtejä, nimittäin jäsenmaiden välisen yhteistyön vahvistaminen. Minulle tärkeää on kuitenkin se, että strategian uudistamisen myötä me korostamme Enisan mandaatin jatkamista, sitä kuinka sen rooli voi olla suurempi tiedottamisessa ja liittyen myöskin eh, sihteeristöön ja tiedotuskeskukseen. Nämä molemmat ovat eh, niissä direktiivissä mukana. Ja sitten vielä nopeasti ei ole normaalia, että kaikki eh, tieto- ja viestintäalan turvallisuuskeskukset eivät ole joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa auki. Tätä täytyy työstää jäsenmaiden kanssa. Meidän täytyy yhdessä kaikkien näiden toimijoiden kanssa turvata jatkuva toiminta myöskin kriisin sattuessa. Kaikki näin tietäisivät, mitä tehdä, jos jotakin tämän kaltaista tapahtuu. Kiitos paljon. Nyt Roberta Metsola, olkaa hyvä. Uh, I would like to forego... Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että voimme, voin saada peruskysymykseeni pidemmän vastauksen. En esitä lisäkysymystä. Maria, Libe-valiokunnassa kollegoille on hyvin tärkeä juuri tämä e-yksityisyysehdotus. Toivoisin, että voisin saada yksityiskohtaisempaa tietoa vähän verrattuna siihen, mistä puhuitte. Miten välttämätöntä tällaisen välineen hyväksyminen on erityisesti sen jälkeen, kun on ollut hyvin pitkä ja yksityiskohtainen menettely yleisen tietosuoja-asetuksen hyväksymisen osalta. Ja miten huolehditte tämän välineen kautta tietosuojasta, kun tehdään työtä datan vapaan liikkuvuuden olosuhteissa. Kiitos. Kiitos paljon. Roy Gabriel, teillä vastauspuheenvuoro, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitokset. Yksi tärkeimmistä asioista digitaalitaloudessa on se, että minä puolustan samoja periaatteita kuin joita olen puolustanut live-valiokunnassa. Erityisesti oikeutemme ja vapautemme ovat hyvin tärkeitä meille. Miksi siis tämä yksityisyyskysymys? Kyllä, meillä on tämä uusi tietosuoja-asetus, joka pohjaa siis perusoikeuskirjan kahdeksanteen artiklaan e-yksityisyydessä on kysymys kuitenkin prosessien yksityisyydestä, viestinnän yksityisyydestä. Ja nyt on hyvin tärkeää myöskin taata se, että että taataan se, että ihmisten ja heidän tietojensa turvallisuus ja luottamuksellisuus. Tämä on hyvin tärkeä elementti, mutta keskeinen elementti minulle on se, kuinka määritellään luvan antaminen. Luvan antaminen on todella punainen lanka tässä asetuksessa. Joka kerta, kun kansalainen käyttäjä joutuu antamaan luvan niin tämä tarkoittaa sitä, että tähän liittyy myöskin haasteita ja tarvitaan johdonmukaisuutta, jotta kansalliset tätä asetusta valvovat viranomaiset eivät millään lailla joudu syrjään muiden viranomaisten työstä, jotka tätä e-yksityisyyttä taas sitten valvovat. Tämä on kuitenkin energian hukkaan heittämistä ja uskon, että voimme keskustella tästä. Privacy by default, privacy by design ovat esimerkkejä tästä, mutta uskon, että tällä tavalla kysymys on valinnan tekemisestä ja koko prosessin luotettavuudesta. Minä haluan todella puolustaa tätä instrumenttia. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Oikein paljon kiitoksia komission jäsenehdokas Gabriel. Näin pääsimme kysymys-vastausosion loppuun. Haluaisin todella kiittää kaikkia jäseniä, jotka esittivät kysymyksiä. Tietenkin sydämelliset kiitokset komission jäsenehdokas Gabriel näistä vastauksista. Nyt antaisin teille mahdollisuuden esittää lyhyen loppupuheenvuoron. Ei yli viittä minuuttia. Kiitos. Sie haben noch mal das. Teillä on vielä kerran puheenvuoro, olkaa hyvä. Благодаря много, госпожо председател. Скъпи колеги! Kiitos puheenjohtaja. Rakkaat kollegat. Aika rientää. Ja aika rientää tällaisissa keskusteluissa, kun kaikki kommentit ja kysymykset keskittyvät yhteen keskeiseen asiaan, kuinka voimme parhaiten hyötyä digitaalisesta sisämarkkinasta sillä tavalla, että talous, elinkeinoelämä, yritykset ovat todella ensisijaisessa roolissa. Tänään olen hahmotellut neljä keskeistä prioriteettialuetta. Ensinnäkin ensisijaista minulle on toimia samoin kuin herra Juncker. Toinen ensisijainen asia minulle on myöskin se, että äh, kansalaisten oikeuksia ja äh, mahdollisuuksia edistetään. Kolmas prioriteettini on tehdä kompromisseja sillä tavalla, että yhteiset edut tulevat vielä selkeämmin esille kokemukseni, työskentelymenetelmäni pohjaa vuoropuheluun ja yhteistyöhön äh, siihen, että pystyn kuuntelemaan teitä kaikkia. Rakkat kollegat, tänään kuuntelin hyvin huolellisesti teitä kaikkia. Ja kuten alussa totesin, niin olen todella sitoutunut siihen, että tätä vuoropuhelua pidetään yllä. Tietystikin Muistan, että aiemmin olen ollut Euroopan parlamentin jäsen ja lisäksi vielä pyrin osoittamaan, että ne kokemukset, jotka täällä ajatuspajassa olen saanut, voidaan käyttää kaiken talouden, yritysmaailman ja kansalaisten edun hyväksi. Haluan muistuttaa niistä tärkeistä kysymyksistä, jotka ovat tänään tulleet esille. On vain kaksi vuotta jäljellä enää ja äh, jo hyväksytty lainsäädäntö pitäisi saada täytäntöön tulevien kahden vuoden aikana. Toivon, että olisimme voineet puhua pitkällisemmin tästä Wi-Fi for Europe-aloitteesta, koska tämä on tärkeä esimerkki siitä, mitä kourin tuntuvia etuja kansalaisille voidaan tuoda. Toivon, että olisimme voineet puhua pitkällisemmin myöskin naisten asemasta, kyberturvallisuudesta, kyberturvallisuudesta, ähm, high-techistä, korkean tason teknologiasta ja tästä supertietokoneteknologiasta, joka antaa Euroopalle mahdollisuuden puolustaa johtoasemansa. Olemme jo päässeet todella pitkälle. Suuria menestyksiä on ollut. Ja tämän päivän keskustelu osoittaa, että meillä on selkeä ajatus myöskin siitä, mitä heikkouksia, haasteita meillä on edessämme, mitä instrumentteja meillä on niiden huomioon ottamiseksi. Jo aikaisemmin näissä kuulemisissa on todella eri tavalla käsitelty näitä ähm, äh, digitaalikysymyksiä aikaisemmassa jossain vastaavassa kuulemisessa. Vain osa käsitteli digitaalikysymyksiä. Tällä kertaa oikeastaan kaikki liittyivät digitaaliseen äh, talouteen ja niin poispäin, joten tässä on ollut suuri, suuri muutos. Ja äh, meillä on nyt uusia, poliittisia keinoja, uusia hallinnollisia keinoja ja valtava moninaisuus ajatuksia, joka antaa meille mahdollisuuden identifioida yhteiset edut Uskon, että juuri tämän ansiosta pääsemme eteenpäin. Meidän on lähdettävä liikkeelle, koska Eurooppa kiinnittää paljon huomiota tähän asiaan, kyberturvallisuus, alustojen merkitys, tietotalouden sopeuttaminen hyvin tärkeitä prioriteettialueita ja panen merkille, että kaikkia näitä aihealueita on tänään käsitelty. Jälleen kerran kiitokset siitä, että olette osoittaneet minulle, kuinka voimme mennä yhdessä äh, eteenpäin Junckerin viitoittamaa tietä, jättää nämä yksityiset äh, siilot äh, ja pyrkiä tällaiseen läpäisevään periaatteisiin kaikessa toimielimissä pyrin toimimaan kokonaisvaltaisesti ja teen kaikkeni, jotta vuoropuhelu ja koordinointi johtavat siihen, että että äh, saamme äh, moniulotteisen, monisektorisen vastauksen, mutta jossa kuitenkin kansalaiset ja perusoikeudet ovat ytimessä. Haluaisin vielä lopuksi äh, mainita erään henkilökohtaisen asian. Haluan kiittää kaikkia pääjohtajia pääosastoissa ja haluan kiittää kaikkia muita myöskin, jotka ovat näin paljon auttaneet minua tämän päivän kuulemisen valmistautumisessa. Haluan myöskin ottaa esille bulgarialaisen Haskovon kaupungissa sijaitsevan tietokonekerhon tai koulun. Olen sitä nyt tukenut kuuden vuoden ajan. Ja todella toivon, että digitaaligrafiikka ja digitaaliteknologia – löytävät tiensä yhteiskuntiin. Kiitos näiden lasten, kiitos näiden opettajien. Toivon mukaan voimme edelleen olla näistä lapsista ylpeitä. Bulgarian ja Euroopan tulisi olla heistä ylpeitä. Kiitos. Uh, thank you, thank you very much once. Paljon kiitoksia, suurkiitokset jälleen kerran. Hyvä komission jäsen ehdokas, kiitoksia kaikista näistä vastauksista ja kiitoksia kaikista huomioistanne. Molemmista puheista myös kiitokset sekä aluksi että lopuksi tämän kuulemisen Yhteenvetona paljon kiitoksia ITRE- ja KULT-valiokunnille, IMKO, Juri ja LIBE-valiokunnille. Me voisimme järjestää saatamme järjestää tämän kokouksen hyvin helposti kahden sihteeristön yhteistyön avulla. Petra Kamiveltille myöskin paljon kiitoksia siitä, että hän yhdessä kanssani toimi puheenjohtajana. Uskoakseni tämä sujui erittäin hienosti. Pysyimme aikataulussa. Kysymyksiin saatiin vastaukset. Kaikki riippuu tietenkin molempien valiokuntien koordinaattorista. Paljon kiitoksia jälleen kerran. Ja, vielen herzlichen Dank. Niin, oikein sydämestä kiitokset myös omalta osaltani. Olisin puheenjohtaja Busekin kanssa ihan samaa mieltä. Kaikki helpotitte työtämme tänään sitä kautta, että piditte kiinni aikataulustamme. Joten sydämelliset kiitok siitä kaikille. Kiitos komission jäsen ehdokas Gabriel, että olitte täällä vastaamassa kysymyksiin. Kout ja Itre sihteeristöt saavat hyvästä valmistelusta myös kiitokset. Ja lopuksi vielä ihmiset joita ilman työmme ei olisi mahdollista, että olisi ainakin hankalampaa. Sydämestä kiitokset tulkeille, että olitte täällä tänä iltapäivänä. Tiedätte, että meidän tehtävänämme on arvioida. Kuulemistilaisuusarviointi on huomenna. ITREN ja kultvaliokunnan koordinaattorit kokoontuvat kello 14 ja asiasioitvat valiokunnat. Sanoisin, että Itren sihteeristön pitää esittää lausunto huomiseen kello 10 mennessä. Kult-valiokunnan koordinaattorit, jos olette vielä paikalla, pyytäisin, että ihan lyhyesti täällä vielä tapaamme. Komission jäsenehdokas Gabriel, kiittäisin teitä vielä, että tulitte tänne ja toivottaisin kaikille mukavaa iltaa. Kiitos oikein paljon.